Bonjour, good morning, buenos dias. Hyvää huomenta kaikille. Hyvät kollegat, me aloitamme Libevaliokunnan kokouksen. Ja tänään on 24. kesäkuuta. Aivan niin kuin eilen jo sanottiin, meillä on täällä paikalla Espanjan sisäministeri Rubalcavan. Tervetuloa hänelle. Ja hän on täällä edustamassa sisäasiain neuvostoa ja hän kertoo meille kauden johtopäätöksiä sisäasiain alalla. Ja Sinne tulevat mukaan turvapaikka-asiat, laiton maahanmuutto, ulkorajat ja unioni, terrorismin torjunta, järjestäytynyt rikollisuus, poliisiyhteistyö, Schengen-järjestelmän hallinnointi ja siihen liittyvät virastot. Europol ja tietojenvaihto, huumeet, pelastuspalvelu, sekä kriisinhallinta ja horisontaalinen katsaus sisäasioihin. Annan äh, äh, tässä äh, puheenvuoron eteenpäin. Eilen koordinaattorien kokouksessa hyväksyttiin päätös, että nimitetään kollegaamme Alexander Alvaro Alderyhmästä esittelijäksi TF TP-kysymyksessä SWIFT, eli kahdenvälinen sopimus Yhdysvaltain ja EUn välillä ja hän tulee eh, kymmeneltä tänne kokoukseen ja ehdotan, että tätä nimenomaista asiaa, se on hyvin arkaluontoinen, niin kuin olemme huomanneet täällä, ehdotan, että siitä keskustellaan vasta kymmenestä. Niinpä ministeri puhuu mm, noin 15 minuuttia. Ja ensimmäinen koordinaattorien puheenvuorokierros, he voivat esittää kysymyksensä puheenjohtajavaltiolle – sitten ministeri vastaa ja sen jälkeen avaamme yleisen puheenvuorokierroksen, mutta ehdottaisin, että sellaiset asiat, jotka eh, liittyvät eh, kahdenväliseen eh, SWIFT-sopimukseen ja terrorismin rahoitukseen, siitä asiasta keskustellaan vasta kymmenen jälkeen. Ja seuraavaksi ministeri, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet tässä valiokunnassa. Olen ollut täällä jo aluksi, puheenjohtajakauden aluksi, ja nyt tulin tänne vielä lopuksi puhumaan puheenjohtajavaltion toimista sisäasiain osalta ja nyt puhuisin näistä tavoitteista, joita on saavutettu puheenjohtajakauden aikana. Kun minulla oli tiettyjen jäsenten kanssa täällä epävirallinen kokous muutama viikko sitten, juuri tuon kahdenvälisen kokouksen jälkeen siinä oli mukana Yhdysvaltain ja EUn edustajia. Tämä on siis oikeastaan kolmas kerta, että olen täällä keskustelemassa kanssanne ja olen tyytyväinen tästä. Jos muistatte, hyvät naiset ja herrat, niin työohjelmaa esitellessäni Espanjan puheenjohtajakauden työohjelmassa oli tiettyjä eh, erityisominaisuuksia. Tämä puheenjohtajakausi eh, siinä eh, se alkoi siinä, että otettiin käyttöön Lissabonin sopimus ja tämä puheenjohtajakausi oli sellainen, että jaimme työtä sellaisen komission kanssa, joka vasta oli aluillaan ja se aloitti vasta toisella, <clears throat> toisen kuukauden aikana puheenjohtajakauden aluksi tuli myös parlamentille uusille, uusia toimivaltuuksia ja niinpä olemme hakeneet uutta toimintamallia trio, Troikan puitteissa – neuvostossa. Sekin on tietty uudenlainen työmenetelmä. Niinpä olemme toimineet uusien sidosryhmien uusien tehtävien puitteissa. Erittäin mielenkiintoista tällainen työ on ollut ja hyvin viehättävää siinä mielessä, että olemme päässeet myös tavoitteisiin. Ja meillä on ollut hyvät yhteistyösuhteet neuvoston muihin osapuoliin, parlamenttiin, komissioon ja troikka-valtioihin, näihin kahteen muuhun valtioon. Jos muistatte, silloin kun puhuin Espanjan puheenjohtajakauden tavoitteista, niin sanoin, että aivan loogisesti haluamme kehittää vapauden, turvallisuuden, oikeuden aluetta ja näin toimimme sen jälkeen, kun äh, Lissabonin sopimus tuli voimaan ja niinpä tämä alue on äh, täysin yhteisön alue ja meidän piti näin ollen vahvistaa näitä äh, periaatteita ja siihen piti ottaa mukaan uusia ulottuvuuksia eh, Lissabonin sopimuksen myötä. Poliittisesti olemme yrittäneet osoittaa kansalaisille, että turvallisuuden alalla Euroopan unioni tuo lisäarvoa. Toisin sanoen eh, Euroopan unionin jäsenvaltiot yhdessä, eh, me voimme yhdessä suojella itseämme paremmin kuin kaikki erikseen. Meidän puheenjohtaja kautemme pyrki siis lähestymään nimenomaan eh, turvallisuuskysymyksiä lähempänä kansalaisia ja tämä Lissabonin sopimuksen puitteissa. Ja tällä tavoin me olemme esittäneet kahta eh, aloitetta. Ensinnäkin eh, globaali strateginen aloite, joka on sisältökysymyksiin liittyvä, ja sitten operatiivisia aloitteita myös, jotka liittyvät konkreettisiin ongelmiin, varsinkin yhteis- poliisiyhteistyöhön. Jos nyt puhuisin puheenjohtajavaltion tuloksista, voin käyttää näitä kahta kategoriaa Ensinnäkin kommentoin tiettyjä aloitteita, jotka liittyvät strategiaan ja sisältöön, joita olemme kehitelleet tässä kuuden kuukauden aikana. Ja toisessa osiossa sitten viittaan nopeasti tiettyihin välineisiin ja yhteistyövälineisiin, jotka olemme käynnistäneet, jotta voimme eh, puuttua niihin konkreettisiin ongelmiin, joita eh, on kansalaisilla eh, turvallisuuskysymyksissä. Aloittaisin niistä strategisista tavoitteista ja aloitteista. 25. helmikuuta hyväksyttiin sisäinen turvallisuusstrategia ja tämä strategia määriteltiin jo Tukholman ohjelmassa. Niinpä me yritämme saada Tukholman ohjelman täytäntöön täysin ja näin me pyrimme myös siihen, että konkretisoidaan hyvin tiiviisti sisäistä turvallisuusjärjestelmää, jonka olemme hyväksyneet tässä itsellemme viime vuosina. Tämä on melko yksinkertainen asiakirja, jotta sitä voidaan käyttää eri poliittisissa yhteyksissä. Ja tämä strategia sisältää neljä pääosiota. Ensinnäkin siinä määritellään tavoitteet, ajatellen uhkia, yhteisiä uhkia, joita meillä kaikilla on. Nämä ovat jaettuja uhkia, hyvin tunnettuja, järjestäytynyt rikollisuus, terrorismi, virtuaalirikollisuus, rajat ylittävä rikollisuus. E, eli ensimmäinen osa turvallisuusstrategiaa ovat nämä uhat. Sen jälkeen kuvailemme omaa turvallisuusmalliamme, eli toimielinten välillä Europol, Eurojust esimerkiksi, ja kolmanneksi sitten määrittelemme arvot ja periaatteet, jotka ovat aina esillä EU:ssa silloin kun puhumme yhteisistä riskeistä ja nämä arvot ovat Euroopan unionin perustaa, esimerkiksi oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet ja vapaudet, avoimuus ja vastuuvelvollisuus, suvaitsevaisuus, osallisuus, sosiaalinen integraatio. Nämä ovat sellaisia arvoja ja periaatteita, jotka ovat Euroopan unionin perustaa ja ne ovat tosiaan osa eh, turvallisuusstrategiaa. Ja lopuksi eh, viittaamme eh, kymmenen kohtaan ajatellen poliisiyhteistyötä ja vastaavaa niin, että voimme puuttua näihin yhteisiin riskeihin. Siinä näissä viimeisissä osioissa otetaan huomioon se, että päivitetään strategia, jos jotakin tapahtuu esimerkiksi kansainvälisessä rikollisuudessa ja niinpä eh, rikollisuuden torjunta, ja sitäkin pitää ehkä sopeuttaa. Ja Niissä puhutaan myös eh, toimintavälineistä, joita Euroopan unionin eh, jäsenvaltioilla on, eh, uuden teknologian käyttö esimerkiksi ja myös tiedustelupalvelujen käyttö, jotta voimme kohdata nämä yhteiset riskit. Ensimmäisiä tuloksia tässä me olemme saaneet aikaan turvallisuusstrategian, joka hyväksyttiin Eh, oikeus- ja sisäasiain neuvostossa eh, muutama kuukausi sitten jo. Ja sitten toiseksi, kun puhumme näistä sisältökysymyksistä, eh, kuuden kuukauden aikana voisin vielä kertoa teille, että olemme käynnistäneet sisäisen turvallisuuden komitean Lissabonin sopimuksen myötä – Aivan kuten ensimmäisen käytini aikana selitin, emme halunneet luoda lisäorganismia tähän ylimääräistä, vaan haluamme käyttää sitä, mikä toimii esimerkiksi poliisijohtajien task force. Se ei ole välttämättä toiminut niin kuin on haluttu, niinpä tässä komiteassa eh, korvataan tiettyjä elimiä, jotka eh, jo toimivat, eh, ja tämä Lissabonin sopimuksen myötä. Ja tämä koskee nimenomaan poliisiyhteistyötä. Tämä komitea on kokoontunut ja saanut aikaan tiettyjä merkittäviäkin tuloksia. Esimerkiksi se mahdollisti sen, että kun komitea laati asiakirjan yhteistyössä Europolin, Eurojustin, Frontexin kanssa nimenomaan sitä kautta saatiin aikaan se, että neuvosto kävi keskustelua sisäisen turvallisuuden tilasta ja tämä keskustelu käytiin nyt kesäkuussa ja asiakirja oli komitean laatima ja niinpä päätettiin, että tällainen keskustelu käydään vuosittain ja aina sellaisen asiakirjan pohjalta, jonka on sisäisen turvallisuuden komitea laatinut. Ja siinä, siihen tulevat mukaan nämä virastot. Komitean myötä on pystytty myös kehittämään Euroopan Frontexin Eurojustin työtä ne te- tekevät sen parissa töitä. Ensimmäistä kertaa on olemassa sellainen elin, jossa nämä virastot voivat vaihtaa kokemuksiansa ja voivat parantaa koordinointimenettelyjänsä. Komitea toimii tosiaan jo operatiivisessa yhteistyössä ja se on saanut aikaan myös merkittäviä poliisiyhteistyöhankkeita. Niinpä tämä komitean kokoonpano ja sen tavoitteet ovat onnistuneet ja tämä komitea korvaa tiettyjä sellaisia elimiä, jotka eivät tähän mennessä toimineet kovinkaan hyvin. Ja niin kuin sanottiin, Euroopan eh, neuvostossa eh, Tukholman ohjelma eh, hyväksyttiin viimeisessä oikeus- ja sisäasian neuvoston kokouksessa ja komissio oli esittänyt oman toimintaohjelmansa ennätysajassa ja Keskustelin tästä juuri tänä aamuna erinomaista työtä komissiolta. Se on esittänyt erilaisia päätöksiä ja tämä toimintaohjelma on yksi, yksi niistä, eli se on Tukholman ohjelman konkretisointi. Siinä määritetään vastuita ja asetetaan aikatauluja. Niinpä tämä on erittäin tärkeä asiakirja, jotta voidaan kehittää nimenomaan parempia välineitä, jotta voidaan torjua kansalaisten turvattomuutta, joka liittyy nimenomaan tähän Tukholman ohjelmaan. Ja e, lisäksi olemme arvioineet e, maahanmuutto turvapaikkapakettia e, varmasti täällä asiasta vastaava ministeri keskusteli juuri näistä asioista eilen joten en käy niitä sen tarkemmin läpi, mutta sanoisin vain, että tämä paketti on lähtökohta yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan ja sitä kehitellään nyt tyydyttävästi ja arviointi on mm, auttanut siinä, että määritellään tulevien vuosien toimintalinjat. Lissabonin sopimuksen myötä ollaan pystytty tässäkin menemään eteenpäin maahanmuutto-ohjelmassa ja siinä tulevat mukaan nämä laiton maahanmuutto ja sen torjunta, rajahallinta ja nämä maahanmuuttokysymykset ovat erittäin tärkeitä tässä suhteessa. Me olemme tehneet yhteistyötä myös yhteisen turvapaikkapaketin puitteissa. Ensimmäisellä käynnillä niin sanoin, että se ei ole yksinkertainen aihe. Tukholman ohjelma viivytti hiukan tätä järjestelmän käynnistämistä 2012, koska huomasimme matkan varrella, että tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja jäsenvaltiot ovat valitettavasti joskus hyvin kaukana näkemyksissään toisistaan ja tällä tavoin me olemme jo allekirjoittaneet asetuksen, joka liittyy turvapaikkavirastoon tai toimistoon. Tämä tässä yhdistetään meidän kokemuksemme turvapaikkakysymyksissä ja se tukee niitä maita, joilla on konkreettisia ohjelmia turvapaikkahakemusten kanssa. Kyseessä on sellainen toimisto, jonka avulla voimme aloittaa yhteisen turvapaikkapolitiikan kehittämistä. Tähän liittyvät asetukset ja direktiivit on hyväksytty ja Ruotsi puheenjohtajakaudellaan sitä jo eh, käynnisti. Eh, myös eh, Eurodac liittyi juuri tähän ja eri menettelyt, jotka liittyivät asiaan. Niinpä komissio, neuvosto ja parlamentti sopivat asiasta heti, kun olemme saaneet aikaan parhaat poliittiset välineet. Me olemme menneet eteenpäin yhteisessä turvapaikkapolitiikassa, vaikka tässä mennään aina hyvin hitaasti eteenpäin, koska asiat ovat hyvin hankalia. Olemme käynnistäneet myös muutoksia Frontex-asetukseen ja e, komissio teki tässä erittäin nopeasti töitä. E, siinä e, alkuperäinen asiakirja oli helmikuussa komissiolta tullut aloite. Ja tässä meillä on tietenkin Frontexista paljon kokemusta. Haluttiin vahvistaa Frontexin asemaa ja an, antaa sille välineet, jotta se voi hoitaa tehtävänsä. Ja tarkoitus oli myös koordinoida tiettyjä tehtäviä paremmin, varsinkin äh, turvapaikka, äh, turvapaikanhakijoiden osalta. Ja tässä piti ottaa huomioon äh, eurooppalainen ulottuvuus, joka Frontexilla on. Tässä mennään eteenpäin, parannetaan Frontexia. Se on ollut erittäin tehokas, vaikka se on ollut vasta vähän aikaa käynnissä. Ja tämä asetus on nyt toisessa käsittelyssä ja toivottavasti se saadaan nopeasti hyväksyttyä. Me olemme puheenjohtajakaudellamme myös nähneet siis kakkosen ja viisijärjestelmän kehitystä siis kakkonen on erittäin tärkeä, jotta saadaan aikaan henkilöiden vapaa liikkuvuus täydellisesti Euroopassa. Vapaa liikkuvuus siinä pitää tietenkin olla turvallisuudesta hyvät takeet. Nämä ovat hyvin hankalia kysymyksiä. Teknologisesti varsinkin siinä on ollut vaikeita vaiheita. Me olemme jatkaneet tätä työtä 2009 jälkeen. Ja niinpä on seurattu nyt sitä, miten on käynnistetty näitä kokeiluja, jotka liittyvät äh, siis kakkosen käyttöönottoon. Me olemme hyväksyneet myös ne tavoitteet 2009 kesäkuussa päätetyt äh, tavoitteet Eli eh, tämä eh, siis eh, kaksi voi tulla nyt sitten käyttöön aivan tulevina hetkinä. Ja tässä tärkeää on se, että seurataan erityisen tarkasti sitä, miten siis kaksi käynnistyy samoin kuin VIS. Sitten TFTP, jotta Ya llegado el, el ponente. Nyt kun esittelijä on jo paikalla, niin varmasti voimme keskustella tästäkin aiheesta, mutta muistuttaisin vain, että tämän, tämän asian varmasti tunnette jo hyvin, TFTP, miten se on kehittynyt ja miten parlamentti hylkäsi tämän sopimuksen ja kun katsotaan nyt, miten tärkeää on, että saadaan aikaan uusi sopimus, kaikki osapuolet me olimme vakuuttuneita siitä, että tällä tavalla voimme parantaa meidän turvallisuuttamme ja tämän jälkeen olemme toimineet nopeasti, olemme ottaneet huomioon ne näkökohdat ja suositukset, joita parlamentti esitti tähän väliaikaiseen sopimukseen ja mm, myös Yhdysvaltain näkökannat on otettu huomioon. Myös mm, komissio on tehnyt töitä mm, erinomaisesti valtuutettuna tässä asiassa ja näin parlamentissa tämä mandaatti hyväksyttiin ja näin asia on kehitetty niin, että on saatu aikaan uusi, uusi vaihe tässä sopimuksen hyväksynnässä tämä uusi sopimus, joka nyt on käsittelyssä, eh, siinä on otettu huomioon ne huolenaiheet, joita parlamentti esitti useissa keskusteluissa, joita asiasta käytiin, ja siinä on otettu huomioon eh, neuvoston eh, päätökset ja nyt siinä on otettu mukaan myös sellaisia muutoksia, jotta mahdollisimman hyvin voidaan parlamentin näkökohdat ottaa mukaan tähän sopimukseen. Kaiken kaikkiaan minun mielestäni meillä on nyt käsissämme sopimus, joka on merkittävästi parempi kuin aikaisemmin. Siinä on otettu huomioon merkittävästi parlamentin suositukset ja neuvoston eh, eh, näkökohdat. Ja eilen eh, neuvosto kävi läpi tiettyjä näkökohtia, jotta tyydytettäisiin vielä parlamentin vaatimukset. Ja niinpä tänä aamuna olemme käynnistäneet kirjallisen menettelyn, jotta voidaan allekirjoittaa tämä sopimus aivan lähipäivinä ja sitten siitä äänestetään parlamentissa eh, mahdollisimman pian. Eh, me olemme tehneet asiassa nopeasti töitä, koska olemme sitä mieltä, että tämä on hyvin eh, tärkeä kiireinen asia ja meidän pitää tässä noudattaa sitä aikataulua, joka meillä on. Ja komissio on toiminut tässä erittäin, erittäin tyydyttävästi. Ja sitten nämä strategiset tavoitteet, äh, transatlanttiset suhteet, Yhdysvaltain äh, suhteet. Tehän tiedätte, että turvallisuusaiheet ovat sisäpoliittisia kysymyksiä, mutta myös ulkopoliittisia kysymyksiä. Ja mm, on äh, sellaisia maita, joilla on tiettyjä uhkia ja Näistä asioista herää kysymyksiä ja keskustelua, koska kyse on nimenomaan näistä uhkista, joista, joita meillä on edessämme. Näissä ulkosuhteissa olennaiset suhteet ovat Yhdysvaltoihin, ja tässä SWIFT on merkittävä osa työtämme. Me olemme puuttuneet kansainväliseen terrorismiin, Erittäin tärkeää työtä on tässäkin eh, asiassa tehty. Me olemme saaneet aikaan yhteisen julkilausuman eh, ja eh, tässä käsitellään nimenomaan kansainvälistä terrorismia. Meillä oli huippukokous, joka oli merkittävä. Olemme allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman terrorismin torjunnasta ja tämä onkin merkittävä asiakirja, koska siinä otetaan huomioon kaikki erilaiset suhteet, joita on Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välillä. Ja meillä on uuden tyyppistä terrorismia. Tietenkin Yhdysvalloissa on tullut äh, hallintomuutos ja äh, sitä kautta olemme äh, päässeet yli tietyistä ongelmista, joita meillä oli strategioiden sovittamisessa yhteen. Nyt meillä on aivan samanlaiset periaatteet, arvot, tavoitteet ja sitä kautta olemme saaneet aikaan sopimuksen, joka on yhdenpitävä ja siinä kumpikin osapuoli, EU ja Yhdysvallat, ovat tiukkana sellaisen terrorismin uhatessa, joka uhkaa meidän järjestelmäämme. E, tietenkin me olemme suvaitsevaisia ja hyväksymme erilaisia elämänmuotoja. Tietenkin tässä otetaan huomioon ihmisoikeudet ja eh, oikeusvaltioperiaatteet. Nämä, eh, tämä julkilausuma on hyvin tärkeä poliittisesti, koska tiedättehän hyvin, että terrorismin torjuntaa tehdään hyvin monella tavalla poliisin avulla ja eh, eri tiedustelupalvelujen avulla. Ja te tiedätte varmasti hyvin, mikä meidän kantamme on tässä ja menen tässä nyt nopeammin eteenpäin, koska tässä on mennyt vähän enemmän aikaa kuin ajattelin. Menen tähän toiseen osioon, eli operatiivinen mm, toiminta. Me olemme käyneet keskusteluja ajatellen tiettyjen asiakirjojen hyväksyntää. Olemme yrittäneet parantaa luottamusta ajatellen yhteisiä toimiamme ja tiedätte, että toiminta on parempaa, jos luottamus on parempaa ja tällä tavoin yhteistyö paranee, kun yhteistyötä tehdään. Niinpä operatiivinen yhteistyö on sellaista, että sitä kautta voidaan olla tehokkaampiakin. Ja näin olemme toimineet poliisiyhteistyössä, olemme saaneet aikaan yhteistyöjoukkoja ja tällä hetkellä meillä on sitä varten kahdenvälisiä sopimuksia. Ja puheenjohtajavaltio on tässä tehnyt yhteistyötä kaikkien jäsenvaltion valtioiden kanssa. Olemme käynnistäneet vaihtojärjestelmän poliisi, ikään kuin poliisien Erasmus-ohjelman. Olemme parantaneet myös rikollisuuden seurantaa ja myös suurtapahtumien yhteydessä tapahtuvaa valvontaa olemme, siinä olemme käyttäneet parempaa yhteistyötä. Terrorismin torjunta on helpotettu meidän tiedustelupalvelujemme yhteistyötä, parannettu yhteistyötä toiminnassa, joka liittyy liittyy räjähdeturvallisuuteen ja on tehty yhteistyötä myös kolmansien maiden kanssa tämän tyyppisen terrorismin torjunnan torjumiseksi. Myös järjestäytynyt rikollisuus on asia, josta olemme keskustelleet paljon ja olemme myös selvittäneet rahanpesuketjuja ja meitä me haluamme tietenkin äh, äh, paljastaa tämän tyyppisiä äh, elimiä, jotta voimme torjua tätä järjestäytynyttä rikollisuutta ja me olemme käynnistäneet myös suunnitelman, joka liittyy huumeiden huumekaupan torjuntaan. Tiedätte varmasti, että kyse on lähinnä kokainista, heroini tulee idästä ja kokaini lännestä. Ja kumpikin reitti on sellainen, että siihen pitää puuttua niin, että eri maat erikoistuvat eri kysymyksiin. Me olemme käsitelleet myös ihmiskauppakysymyksiä. kysymyksiä ja eh, näitä Troikan kesken ja toivon, että Belgia puheenjohtajakaudellaan jatkaa tätä hyvää työtä. Meillä on ollut eh, epävirallisia kokouksia usealla alalla, myös ympäristörikollisuuden alalla Ja sitten ähm, äh, laiton maahanmuutto ja rajavalvonta. Tällä alalla olemme ottaneet käyttöön äh, toimenpidepaketin, äh, jotta voisimme kehittää eurooppalaista sopimusta, johon viittasin juuri aikaisemmin. Ähm, Euroopan kansalaiset Euroopan unionissa me haluamme helpottaa kansalaisten liikkumista unionin sisällä. On käynnistetty erilaisia kokeiluhankkeita, joiden avulla voidaan helpottaa kansalaisten elämää. Meillä oli Euroopan rajavartiointipäivä ja meillä on ollut myös terrorismin uhriin kohdistuva eh, toimintaa. Ei myös pelastuspalveluyhteistyötä on eh, ollut ja eh, eri maat ovat vaihtaneet parhaita käytänteitä. Olemme käynnistäneet myös koulutusohjelmia ja tiettyjä konkreettisia toimia, joita olemme saaneet aikaan siinä työssä, kun torjumme näitä yhteisiä uhkiamme. Näin meillä on ollut erittäin kunnianhimoinen puheenjohtajakauden ohjelma ja voimme olla tyytyväisiä siihen, mitä olemme saaneet aikaan. Ja haluaisin vielä kerran julkisesti kiittää hyvästä yhteistyöstä komissiota ja tätä valiokuntaa ja parlamentin jäseniä, joiden kanssa olemme keskustelleet näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Kiitoksia ministerille tästä puheenjohtajakauden tuloksien esittelystä. Ensimmäinen kysymyskierros kaikille poliittisten ryhmien edustajille. Aivan ensiksi EPP Díaz de Mera. Presidente, y muchas gracias, señor ministro. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon ministeri siitä, että tulitte tänne puhumaan. Ja esitetti yhteenvedon puheenjohtajakaudesta ja hyvin yksityiskohtaisen alustuksen. Puheenjohtajakausi ei ole ollut erityisen helppo syistä, jotka kaikki hyvin tunnemme. Joten pieni kritiikkikin on varmasti paikalla, mutta ei kritiikki suinkaan. Muutama kysymys. Olen hyvin suurella mielenkiinnolla seurannut toimianne ja puhettanne, kun puhutte strategisista toimista. Olen samaa mieltä siitä, miten näitä toimia voidaan kommentoida. Turvapaikkojen osalta edistystä on varmasti tapahtunut paljon viraston luomisen jälkeen. Ja sitäkin kautta, että uusia määrärahoja on tällä alalla käytössä. Mainitsitte ongelmat, jotka liittyvät turvapaikkastrategiaan ja direktiiveihin ja asetuksiin, jotka ovat edelleen jumissa. Mitä voitte sanoa edistyksestä, jota on tapahtunut? Toiseksi, kun puhutaan ulkorajoista, ja ajattelisin erityisesti alaikäisiä – ja yksin matkustavia alaikäisiä Euroopassa. Tähän tarvitaan jonkinlainen oikeusperusta ennen kaikkea oikeudelliset toimet, jotka ratkaisevat tämän hankalan ongelman. Laittoman maahanmuuton yhteydessä mielestäni tarvittaisiin uusia sopimuksia kolmansien maiden kanssa, erityisesti Marokon kanssa. Juuri siellä pitäisi toimia myöskin paikan päällä. Ulkorajojen turvaamisen yhteydessä myös. Minä esitin eilen kysymyksen, jonka haluaisin esittää uudestaan. Uusi Frontex-asetus vuodesta 2013, puhuitte siitä, mutta laajennetaanko Frontexin toimivaltaa? Ja miljäkäläinen rooli YK-roolilla on ja UNHCRllä? Ja sitten kysymys vielä SWIFTistä tai terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmasta – TFTPstä. Espanja tai äänestyksen yhteydessä espanjalaiset äänestivät osittain tyhjää, osittain puolesta. Mutta tämä johtaa tietenkin hankalaan tilanteeseen. Ei tiedetä, saadaanko sopimus aikaan vai ei, jos ei saada yhtenäisyyttä. Juuri SWIFT-sopimuksen yhteydessä tämä oli ongelma. Ja nyt on Yhdysvaltain tarkoitus toimia, että saadaan aikaan sopimus ja niin edelleen. Nyt Alexander Alvaro on nimetty esittelijäksi, sitä pidän hyvä, hyvänä poliisi- ja oikeusyhteistyöstä. Nyt puhutaan yhteistyötiimeistä. Miksi ei sanota yhteiset tutkintatiimit? Mikähän ero tässä mahtaa olla? Onkaan tässä joku ero, joka todella on ero myös käytännössä? 4. kesäkuuta sisä- ja oikeus neuvostossa tähän kysymykseen otettiin kantaa. Ne puhuttiin myöskin eurooppalaisesta sopimuksesta, jolla pyritään vastustamaan huumekauppaa. Tämä aloite tehtiin. Pidän tätä erittäin hyvänä asiana. Pahoittelen tässä tulkelta, että hyppään aiheesta toiseen, mutta minun pitää verkkorikollisuudesta ehdottomasti vielä puhua. Te sanoitte melko vähän tästä aiheesta, vaikka sitoumuksia onkin tehty. Tähän liittyy myös taistelu väärennettyjä euroseteleitä vastaan. Tässäkin neuvosto on esittänyt omia sitoumuksia, mutta haluaisin tietää, onko tapahtunut jotain käytännössä. Lopulta Europol ja, ja Tukholman ohjelma. Europolista hän kirjoitetaan Lissabonin sopimuksessa eteenpäin pitäisi päästä vuonna 2013. Onko tässä Europolille uutta toimivaltaa? Vai ihan muodollisesti vain niin, että artiklaa 88 tätä Minä otin esiin useita aiheita. Haluaisin kuitenkin osoittaa kiitokset työstänne. Me emme aina ole samaa mieltä, mutta tällaisissa hankalissa kysymyksissä olemme kuitenkin usein samaa mieltä. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa vielä, että täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä ja me, meillä on tiivis keskustelu, mutta muistutan, että meillä, meidän pitää puhua aika tiiviisti, jotta saamme mahdollisimman monta mukaan. Ja sitten sosiaalidemokraatit Claude Moraes. Kiitos puheenjohtaja tulee olemaan vaikeaa puhua lyhyesti, koska tämä TFTP-asia on tapetilla, mutta jos lähdetään liikkeelle tästä laajemmasta kuvasta ja sanoa ministerille, että meidän ryhmämme näkökulmasta me Niin, odotamme tässä, että ministeri saa kuulokkeet. Anteeksi, täällä on nyt tiettyjä ongelmia tulkkauksen kanssa. Hetki vain. Now, you proceed. Kiitos puheenjohtaja. No, tämä oli ehkä merkki minulle opetella Espanjaa. Niin, olen sanonut tämän saman monelle valtuuskuntamme jäsenelle. Niin, herra ministeri, ensinnäkin meidän ryhmämme näkökulmasta ei ole kysy- kyseenalaista se, että tässä paljon Espanjan puheenjohtajamaana sai aikaan ja meidän täytyisi tunnustaa tämä heti alusta lähtien ennen kuin ryhdymme käsittelemään tätä TFTP-asiaa. Siis saatiin hyvin vaikeissa asioissa voittoja aikaan hyvin vaikean puheenjohtajakauden aikana, esimerkiksi epäiltyjen proseduraaliset takuut tässä hyvin tiukasti eh, taisteltiin ennen puheenjohtajuutta ja nyt meillä on käännökset valmiina ja meillä on tällainen tulkitseva direktiivi. Ja sitten eurooppalainen pidätysmääräys, joka oli meidän ryhmämme eh, kannalta tärkeä asia, oli koko joukko merkkejä siitä, että te olitte päättäväisiä eh, sen suhteen, että hyvin vaikeissa asioissa päästäisiin eteenpäin, eli annamme tunnustusta tälle päättäväisyydelle. Toiseksi nyt meillä on tiekartta Tukholman ohjelmaan liittyen ja suoraan sanottuna kun Tukholman ohjelmaa koostettiin, niin siinä tarjottiin kaikille kaikkea. Eli siitä löytyi kaikki, jokainen pystyi löytämään sieltä jotakin ja me tarvitsimme tiekartan tähän Tukholman ohjelmaan. Meillä nyt on se ja meillä on aikataulu. Täysistunnossa esitettiin meidän ryhmämme kannalta tärkeitä asioita, säännönmukainen maahanmuutto ja muita asioita mutta nyt on hyvä, että meillä tämä tiekartta on. Eli annamme tunnustusta näille menestysaskeleille ja haluaisin teidän mielipiteenne tietyistä asioista, jotka vielä meidän ryhmäämme huolestuttavat. Jos voin puuttua tässä muutamaan horisontaaliseen asiaan. Ensinnäkin aivan erityisiä äh, ongelmia, joita meitä löytyy tähän, näihin delegoituihin säännöksiin. Miten te aiotte tämän ongelma ratkaista sopimusten hengessä. Ja mitä tulee tämän parlamentin rooliin kansalainsäätäjänä, tämä on meidän ryhmässämme esillä. Toiseksi sitten pääosastojen jakaminen No tämä tulee olemaan jatkuva ongelma. Miten me tämän pääosastojen jaon hoidamme? Jos voisin pyytää teidän mielipiteenne tästä, ehkä ette tähän halua vastata, mutta ainakin esitän tämän teille, koska nyt Kautanen on loppumaan loppuvaiheessa. Sitten turvapaikkapaketista haluan tässä vain tuoda esille huolenaiheen, jonka kaikki ryhmät jakavat. Me emme halua, että tämä turvapaikkapaketti hajotetaan. Me olemme realistisia ja tiedän, että tämän toimiston suhteen on menty eteenpäin, mutta nyt meillä on sitten iso kysymys näistä menettelytavoista, vastaanotosta, josta muut kollegat ovat jo puhuneet. Ja jos tämä paketti avataan, niin silloin saattaa syntyä eturistiriitoja. Olemme ottaneet tämän esille komissiojäsenen Valsomin kanssa, mutta neuvostossa nimenomaan tämä ongelma on tullut esille. Eli olisi mukava kuulla teidän mielipiteenne siitä, miten me näistä vaikeuksista pääsemme eh, sellaiseen tilanteeseen, jossa meillä olisi sitovia aikatauluja ja takeita siitä, että paketti pysyy koossa. Niin, pysäytän puheenvuoroni tähän, koska puheenjohtaja <clears throat> pyysi puhumaan lyhyesti. Eli haluatteko, että kommentoi tätä TFTPtä nyt vai haluatteko ensin kuulla esittelijän mielipiteen? Varmasti näin, koska me odotimme herra Alvaro, hän on täällä paikalla, joten voimme käsitellä TFTP-kysymyksiä myös. Lupaan puhua lyhyesti. Meidän ryhmämme näkökanta on erittäin selvä. Me tiedämme, että kun helmikuussa saatiin negatiivinen äänestystulos, niin sitten siitä sopimuksesta saatiin paljon positiivistakin. tietojen saatavuus, muutoksen haku, oikeus syrjimättömällä tavalla ja kaikki nämä parannukset täytyy tunnustaa, mutta on selvää, että mitä on suuremman luokan asioita, jotka me haluaisimme nähdä vielä tässä sopimuksessa ja mainitsen niistä muutamat nopeasti. Kaikki ovat näistä tietoisia. Me olemme pyytäneet meidän ryhmästämme sitä, että nämä suojalausekkeet artiklaan 12 liittyen, niistä keskusteltaisiin. Espanja on mennyt tässä puheenjohtajamaana eteenpäin. Me olemme myöskin pyytäneet muutamaa muutakin asiaa jotka julkilausumasta löytyvät tähän TFTP-sopimukseen liittyen. En nyt käy niitä läpi, mutta tässä on kysymys yleistä tietosuojasta, Europolista, tietojen käsittelystä. Meidän näkökulmamme on se, että puheenjohtajamaa on ponnistellut näissä asioissa, mutta huolenaiheita edelleen on esimerkiksi mitä tulee tiedon louhintaan Euroopan unionin alueella ja sitten koko tämä ajoituskysymys. Me olemme samaa mieltä esittelyiden kanssa siitä, että kolmea vuotta tulisi painottaa, mutta me haluamme odottaa ja katsoa, mitä hänellä on sanottavana näiden neuvottelujen viimeisissä vaiheissa. Eli annamme tunnustusta otetuille edistysaskeleille ja annamme tunnustusta sille, että puheenjohtajamaa on halunnut edetä asioita, mutta nyt me odotamme neuvottelujen viimeisiä päiviä ja hetkiä. For the liberals. Kiitoksia sitten liberaalien puolesta, herra Alvaro. Kiitoksia. Eh, aion puhua eh, saksaa. En usko, että Odotan vielä, että kollegat saavat kuulokkeet korville. Uskoakseni minun ei tarvitse Claudin sanomaa toistaa. Hän esitti, missä voidaan nähdä edistystä tässä sopimuksessa. Ehkä meidän pitäisi kuitenkin keskustella siitä, missä nyt mennään. Kun te puhuitte ohjelmasta, puhuitte luottamuksesta. Olen kuullut monet kerran neuvostolta ja komissiolta viime päivinä myös sana mahdoton. Molempia voidaan tulkita vähän eri tavoin, kun katsotaan, mitä viime päivinä on tapahtunut. Eilen oli Koreperin kokous, jossa keskeistä kysymystä käsiteltiin. Eli laaditaanko ja otetaanko neuvoston päätökseen artikla joka on parlamentin kannan mukainen, että oikeudellisesti turvataan se, että eurooppalaiset tiedot arvioidaan Euroopassa, ei niin, että kerätään niitä ja luovutetaan Yhdysvalloille niin, ettei voida purkaa aikaisempia sääntöjä tällä alalla. Koordinaattorit ovat olleet sitä mieltä, että esitettiin pyyntö, joka koski kolmen vuoden sääntöä. Eilen sain hyvin myöhään illalla Espanjasta puhelun melko myöhään, kun lähettilään piti soittaa seitsemältä illalla ja puhelu tuli puolilta. En. Kuitenkin minä olin käytettävissä – Äh, komissio käyttikin tätä mahdollisuutta. Keskustelu olisi ollut näin mahdollista. Tämä kolme vuotta osoittautuu nyt ratkaisevaksi kysymykseksi. Eilinen keskustelu oli mielenkiintoinen siinä mielessä, että meitä syyteltiin siitä, että me olemme ottaneet uuden kysymyksen esiin. Ainakin tästä lähtien neuvostopuheenjohtajavaltiona on tiennyt, että kolmesta vuodesta nyt puhutaan. Tiistaina lähetin Belgian puheenjohtajavaltiolle myös sellaisen asiakirjan, jossa puhuttiin kolmesta vuodesta ja belgialaiset lupasivat ottaa tämän esiin Koreperissä, koska ilmeisesti Espanja ei näin tehnyt. Koreperistä saatu uutinen eilen oli se, että mikään jäsenvaltio, paitsi minun omani, ei ole valmis tukemaan tätä kolmea vuotta. Minun on sanottava, että ehdotustamme on jo lievennetty, koska alun perin – olimme sitä mieltä, että automaattisesti purettaisiin tämä sopimus artiklan 121 pohjalta, jos ei huolehdita siitä, että tämä meidän vaatimuksemme otetaan huomioon. Me lievensimme siis näin kantamme. Shall consider on nyt englanniksi sanamuoto. Tämä mahdollistaa siis mahdollisen tarkastelun. Tämä on siis paljon lievempi sanamuoto. Eilisessä esitettiin, eilisessä kokouksessa sanottiin, että tämä on mahdotonta siksi, että esimerkiksi, että pitää sopia Yhdysvaltain kanssa ja tämä ei ole toteutettavissa. Luvallanne sanoisin, että tämä ei ole totta. Kyse on toimielinten välisestä yksipuolisesta sopimuksesta. Me voimme sopia keskenämme siitä, että tätä lykätään. Jos järjestelmää ei luoda, niin sopimus voidaan pyrkää tai sen toimintaan lykätä. Sitten sanotaan, että tämä on mahdollista, koska tämä on viime vuoden sopimus. Tämä ei, ei ole totta. Viisi vuotta ja sitten automaattisesti jatkoa vuosi kerrallaan, joten mitään päätös ajankohtaa ei ole, joten ihan sama sopimuksen mukaan laitetaanko kolme, viisi tai seitsemän vuotta. Ja sitten minulle sanottiin, että vain tärkeistä syistä tämä voidaan purkaa artiklassa 21 kohta 2 sanotaan, että se voidaan purkaa ilman pätevää kuuden, kuukauden sisällä, muuten 80 päivän. Eli kun puoliltaan tätä keskustelua käytiin, minä pohdin lähinnä sitä, onko tämä sopimus luettu. Tämä minä, minua ärsytti merkittävästi, että parlamentti ja minut esitetään, tai meille esitetään ikään kuin tosiasioina, että kirjallinen menettely on käynnissä ja mitään ei voida muuttaa. Meillä on ollut riittävästi aikaa, koska parlamentti kantaa vastuunsa, on tehnyt nopeasti työtä, kuten kuulitte, ja ehkä muut ryhmät myöskin sanovat tämän. Me emme ole myöskään lähteneet puuttumaan jokaiseen kysymykseen, jota me kritisoimme, vaan me olemme keskittyneet kahteen tärkeään vaatimukseen. Yksi pyyntö oli komission puolelle, sieltäkään ei ole vielä tekstiä. Toinen liittyi tähän oikeudellisesti sitovaan julkilausumaan, mutta tätäkään ei saada aikaiseksi. Tuo kolme vuotta on siksi tärkeä asia, että – parlamentti, joka pyysi tätä muutosta, on sama parlamentti, joka olisi vastuussa siitä, että tarkastetaan, onko sopimusta noudatettu vuonna 2013. Eli nyt toimiva parlamentti ja komissio ovat vastuussa. Suurilta osin myös neuvosto. Ei voida olettaa, että uusi parlamentti ja uusi komissio tukisi tätä samalla tapaa. Koko argumentointi nyt että tämä johtaisi sopimuksen purkamiseen, tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioissa ei ole valmiutta siihen, että tietoja kerätään Euroopassa ja arvioidaan Euroopassa. Mitä luottamukseen tulee, niin luottamus on kyllä kärsinyt. Minä olen nähnyt raportteja Koreperin kokouksesta ja pidän todella ikävänä sitä, että sekä komissio että neuvosto käyttävät yhtä sanamuotoa parlamentin suuntaan ja toista neuvoston suuntaan. Että komissio ja myös ennen kaikkea korkeammalla tasolla, jopa komission tasolla, on vakuuttanut, että parlamentin kanta sisällytetään neuvoston neuvotteluihin ja Espanja puheenjohtajavaltio lähettiläänsä sanoin on luvannut tätä tukea. En usko mitenkään, että nämä raportit ovat nyt väärässä. Nyt tämä tarkoittaa sitä, että tämä kanta ei ole tuettu, ei neuvoston puheenjohtajavaltion puolelta eikä komission puolelta, vaan päinvastoin aktiivisesti on vastustettu tätä kantaa ja sanottu, että tämä on kanta, jota ei voida saada neuvotteluissa läpi ja siksi sitä ei voida suositella. Minä kyllä pohdin, miksi tätä ei minulle voitu suoraan sanoa. Mahdottomuus sana näyttää mielenkiintoiselta myös, koska kaksi viikkoa sitten kaikki oli mahdotonta, mikä nyt näyttääkin realiteeteltä. Sopimuksen muuttaminen sopimustekstissä. Y- yhdysvaltalainen edustajahan lensi EU-hun pari, vuot- pari, anteeksi, pari vuorokautta sitten juuri tätä muuttamaan. Neuvoston päätöksen muuttaminenkin näytti vähän aikaa sitten mahdottomalta ja kuitenkin se oli mahdollista. Eli minä nyt pohdin sitä, että kun nyt on viestinnän mahdollisuudet tässä, miksi niitä ei käytetä ja me voisimme keskustella luottamuksen hengessä. Olisi mukava, että pelattaisiin avoimin kortein. Ei niin, että sanotaan, että me teemme näin ja sitten tehdäänkin toisin. Haluaisin muistuttaa siitä, että me olemme yhteispäätösmenettelyssä. Joten tässä ei neuvosto puheenjohtajan valtiona voi ajaa tätä yksin, vaan tässä tarvitaan jälkevää yhteistyötä komission ja parlamentin kanssa. Jos haluatte, että me äänestämme heinäkuussa, minä haluan, että kolmesta vuodesta pidetään kiinni. Erityisesti ajatellen sitä, että ensi viikolla maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona ryhmäni on kaunissa Bilbaon kaupungissanne. Mutta jos heinäkuussa on tarkoitus äänestää. Me tarvitsemme päätöksen täältä valiokunnasta. Päätöslauselma on kirjoitettu kyllä mahdottomuussanaa. Tässä voidaan pohtia myös, onko edes mahdollista faktisesti kirjoittaa teksti siihen mennessä. Ja se pitää kääntääkin. Minä puhun äidinkielenä saksaa, en englantia, joten tämä pitää voida sitten vielä kääntää. Ja siinä mielessä minä nyt kyllä toivoisin, että näkisin neuvostossa liikahtamista, eikä niin, että esitetään meille tosiasiat lopullisina. Minä olen ollut lähettilään kanssa puhelinyhteydessä ja sitten kun asiat kävivät vähän hankaleksi, niin en saanut kuullut Koreperistä enää mitään. Eilen kello yhdestä lähtien iltapäivällä pyrin ottamaan yhteyttä, kun olin kuullut, että neuvottelut ovat jumiutumassa. Jos meidän pitää olla yhteyksissä, jotta voimme ratkaista ongelmia, niin minä olotan kyllä, että toinen osapuoli on valmis myöskin vastaamaan puhelimeen, jotta voimme yhdessä löytää ratkaisuja. Minua kiinnostaa nyt todella, miten tätä asiaa arvioidaan nyt, koska tuo mahdottomuus tämän asian avaamiseksi ei ole enää hyvä perustelu, kun olemme nähneet, mikä kaikki on nykyään mahdollista. Kiitoksia vihreiden puolesta sitten, herra Romeva. Kiitoksia kovasti. Monet ajatukset, joita tässä esitettiin, ne on jo eh, kysytty ja esitetty. Niinpä menen suoraan asiaan, hyvä ministeri. Haluan vielä kiittää, mutta haluaisin muistuttaa teitä nyt eh, tietyistä asioista. Kun me äänestimme parlamentissa, niin eh, silloin eh, suurin enemmistö ryhmistä eh, tässä SWIFT-kysymyksessä oli vastaan, koska parlamenttia ei otettu mukaan neuvotteluihin. Tämä on tärkeä näkökohta, ei ainoa kuitenkaan, mutta monet ryhmät, esimerkiksi meidän ryhmämme, oli vastaan tätä tässä kysymyksessä juuri tästä syystä. E, niinpä meillä on edessämme myös, e, myös sisältökysymys ja sisältö kysymys näiden kuukausien aikana on sellainen, että me emme ole saaneet sellaista asiakirjaa etemme, joka oikeuttaisi näiden tiedojen siirron siinä muodossa kuin esitetään. Tämä on siis sisältökysymys. Ja minun mielestäni tämä on tärkeä kysymys, mutta menettelykysymys on myös. Mutta kyse ei ole pelkästään tärkeydestä, vaan myös kä- tarpeellisuudesta, mikä tällä välineellä on. Ja me emme ole ratkaisseet vielä kaikkia siihen liittyviä kysymyksiä, varsinkin tietosuojan alueelta. Ja eh, tässä eh, haluttiin saada aikaan tämä sopimus mahdollisimman nopeasti. Eh, heinäkuussa ei se ole niin helppoa. Me olemme nähneet jo eh, viime kerralla ja nyt katsotaan uudestaan. Ei ole niin helppoa, että me saamme eh, täällä parlamentissa eh, asialle tuen noinkaan helposti, joten pyytäisin, että olisitte hiukan varovaisempi ja vastuullisempi ja painottaisin nimenomaan riskejä. Jos nyt sitten voisin puhua asiasta, joka ei tullut vielä esiin, tämä maahanmuuttajien vastaanottokeskukset, se on yksi asia. Eurooppa-tasolla tämä asia on ongelmallinen varsinkin Espanjassa ja asiaan pitäisi kiinnittää huomiota enemmän kuin tähän mennessä on kiinnitetty. En ihan tarkalleen tiedä, voisiko puheenjohtajavaltio keskustella vielä tai esittää tästä asiasta jotakin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kirkhope. Um, Puheenjohtaja, minä tulen myöskin keskittymään TFTP-tilanteeseen, mutta haluaisin tehdä sen ministerin kommenttien puitteissa ja aivan erityisesti viitaen, viitaten transatlanttisiin suhteisiin EUn ja Yhdysvaltojen välillä, koska meillä on muutakin käynnissä olevaa asiaa ja erityisesti terrorismin vastaisia toimia, joissa suhteet ovat tärkeitä. Ja haluaisin, että että ministeri loppupuheenvuorossaan hieman laajemmalti käsittelisi näitä suhteita EUn ja Yhdysvaltojen välillä hieman yleisemmällä tasolla näiden eri julkilausumien ja PNR-asioiden käsittelyn jälkeen. Mehän käsittelemme näitäkin parhaillaan. Jos palaan tähän tftp joka pyörii mielessämme, on pyörinyt jo mielissämme jonkin aikaa. Tietenkin onnittelen kanssa esittelijääni niin herra Alvaroa hänen tekemästään työstä. Ja todellakin, jos tarkastelen tilannetta nyt ja vertaan sitä siihen tilanteeseen, jolloin parlamentti viimeksi hylkäsi ehdotukset, niin tilanne on hyvin erilainen. Tällä hetkellä aivan erityisesti haluaisin kehua yhdysvaltalaisia ystäviämme, koska suhde on parantunut huomattavasti. He ovat hyvin paljon enemmän kiinnostuneita keskustelemaan asioista kanssamme. Aikaisemmin näin ei ole ollut. Tietenkin säännöt ovat Lissabonin jälkeen muuttuneet ja suhde sen myötä, mutta todellakin onnittelen Yhdysvaltojen viranomaisia siitä tavasta, jolla he ovat käsitelleet tätä hyvin avoimesti ja läpinäkyvällä tavalla. Tämä ei ole kritiikkiä, herra ministeri, mutta minun täytyy sanoa, että jotkut meidän omista toimielimistämme täällä Euroopan unionissa eivät ole aina olleet yhtä avuliaita kuin yhdysvaltalaiset viranomaiset, mutta kuten herra Alvaro meitä tässä jo muistuttikin, niin vaikkakin kysymyksessä on sopimus ja minä kuulun niihin, jotka todellakin toivon, että sopimus saadaan aikaiseksi nopeasti, niin vaikkakin kyseessä on transatlanttinen sopimus, niin kuitenkin tämä on sellainen asia, joka täytyy hoitaa myös toimielinten välisellä tasolla täällä Euroopassa. Ja yksi tapa hoitaa tämän tyyppisiä kansainvälisiä sopimuksia on varmistaa se, että meidän puolemme Atlantista ainakin tekee yhteistyötä samalta pohjalta – ennen kuin ryhdymme neuvottelemaan tästä Atlantin toisella puolella olevien kumppaneidemme kanssa. Ja tästä syystä olen hieman pettynyt siitä, että tietyt parlamentin hyvin järkeenkäyvätkin vaatimukset eivät ole menneet läpi. En nyt halua puhua liian pitkään. No voisin vielä muutaman kommentin tehdä ja sitten olen hiljaa, mutta kuten sanoin, niin todellakin odotan innolla, että tämä asia saadaan vietyä päätökseen mahdollisimman nopeasti ja ryhmäni haluaisi nopeasti sopimuksen aikaan, koska tietenkin meillä on tällainen vaara tyhjiöstä ja turvallisuuskysymyksistä ja tämä on todella vakava asia. Ja minun mielestäni meidän ei tulisi aliarvioida niitä edistysaskeleita, joita on jo otettu, vaikkakin on vielä pari kolme avoinna olevaa asiaa, joihin toivoisimme Eh, että ratkaisu löydetään. Ja yksi liittyy siihen, mitä, mitä herra Alvaro käsittelee, tämä kolmen vuoden kysymys. Tämä minun mielestäni ei nyt vaikuta täysin mahdottomalta saavuttaa, mutta me olemme saavuttaneet paljon me olemme, mitä eurooppalaiseen läsnäoloon tässä prosessissa tulee toisella puolella Atlanttia, niin me olemme saavuttaneet todella huomattavia asioita. Ja jos se tulkitaan oikealla tavalla, niin se tulee vahvistamaan suhteita Euroopan unionin Yhdysvaltojen välillä monessa muussakin asiassa sellaisissa asioissa, joissa me teemme sitten toistemme tonteilla todellista yhteistyötä terrorismiasioissa. Eli tämä on huomattava edistysaskel ja olen innolla odotan, että asiassa päästään eteenpäin. En, en haluaisi, että me juutumme tällaiseen asiaan, jossa hieman hyvällä tahdolla se saataisiin hoidettua. Ja kuten Alvaro sanoi, niin meidän täytyy saada lyhyt aikataulu. Se on kaikkien etujen mukaista, eikä ainoastaan teidän etujen mukaista, herra ministeri, vaan myöskin teidän seuraajallenne, jotta me voimme suojella kansalaisiamme sekä täällä Euroopan unionissa että Yhdysvalloissa, suojella kansalaisia terrorismilta. Ja meidän ei tule sallia, että tähän tulee lisää mutkia sen takia, että yhteistyöhenkeä puuttuu. Kiitoksia. Seuraavaksi GUE-ryhmän puolesta herra Tavares. Hyvää huomenta, ministeri. Kiitos teidän selityksestänne. Mikä tämä TFTP oikein on? Amerikkalaisten mukaan tämä koskee 90 miljoonaa, sitä joka lähetetään Yhdysvaltoihin kuukausittain. Tietoa tällaisena könttänä. Triljonia viestejä vuosittain siis Lissabonista, Pariisin, Düsseldorfista, Varsovan, Madridista, Lontoosen. Tämä ei sinänsä muuta. Mutta tämä on tärkeää, kun ajatellaan territoriaalisuutta. Me haluamme, että eurooppalainen tieto jää Euroopan alueelle ja sitä työstetään eurooppalaisen lainsäädännön mukaan. Nykysopimus ei tätä hyväksy eurooppalaiset voivat tuomita tämän kansalaiset Lissabonissa, Lontoossa eivät näytä luottokortin numeroa parhaille ystävilleen, mutta nämä lähetetään kuitenkin miljoonien muiden viestien tapaan geopoliittista syistä eteenpäin. Meillä on hyvin merkittäviä naapureita, kuten Venäjä – Venäjänkin kohdistuu terrorismin uhkia. Ehkä Venäjäkin pyytää meiltä pian tätä bulkkitietoa. Mitä Espanja puheenjohtajavaltiona tekisi? Edelleen neuvoteltaisiin, sanottaisiin, että jos tietoa annetaan Yhdysvalloille, annetaan vaikka myös Venäjälle ja Venäjä ehkä eteenpäin Valko-Venäjälle. Minusta tuntuu, että komission neuvosto ovat nyt hyvin naivisti käsitelleet näitä neuvotteluita. Ei tavalla, joka olisi sopiva Euroopan unionille. Tietosuojasyistä me olemme kovin huolissamme. Tietosuojasta ei huolehdita tässä sopimuksessa ylipäätään. Tämä ei muuta Yhdysvaltain lainsäädäntöä. Ja Yhdysvaltain lainsäädännön mukaan syrjitään kuitenkin eurooppalaisia monenlaisissa mielessä oikeudellisesti. Ja toinen sisällöllinen seikka. mikä liittyy SWIFT-sopimukseen Yhdysvaltain kanssa. Tässä on vähän nyt niin kuin vangit olisivat vankilasta vastuussa. Miksei tässä ole ajateltu Europolin mandaattia? Meillä on toimielin, joka on tässä tärkeä, Euroopan tietosuojavaltuutettu. Sillä ei ole mitään roolia. Tässä haluaisin kysyä miksi. Euroopan puolella ja Yhdysvaltain puolella. Euro just ei ole myöskään mukana. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan itse asiassa neuvoston mandaattia. Pyydettiin komissiota neuvottelemaan – riippumattoman, ilman että otetaan huomioon näitä riippumattomia virastoja. Eikö tässä ole rikottu sopimusta? Europol ei tätä voi tehdä. Lissabonin sopimuksen kautta kyse on päätösmenettelystä kyse, mutta tässä on tarkoitus yhteispäätösmenettelyä, tarkoitetaan yhteispäätösmenettelyä neuvoston ja parlamentin, ei valkoisen talon ja neuvoston välillä. Tässä ei ole oikein mitään hyvää, tai jotain hyvää ehkä, mutta ei riittävästi. Valvonta ensinnäkin. Kauan aikaa sitten SWIFT, kaupallinen yritys, siellä sanotaan, että Washingtonissa tai missä tahansa on tusina ihmisiä, joille nämä tiedot lähetetään. Me olemme käyneet paikan päällä näkemässä, mihin tietoa siirretään. Me saimme siellä PowerPoint-esityksen. Me lähetämme siis nämä taloudelliset tiedot Yhdysvaltoihin ja sitten meidän pitäisi nähdä, missä tietoa käytetään, prosessoidaan. SWIFT, tusinoittain ihmisiä ja meillä yksi. No miten tällainen henkilö sitten nimetään? Onko kyse komission nimeämästä henkilöstä. Heidän pitäisi, tämän henkilön pitäisi tulla tänne, me edustamme Euroopan kansalaisia. Ja silloin pitäisi myöskin tulla kuultavaksi tänne kansalaisten suoraan valitsemaan parlamentin. Kyse ei ole ainoastaan sopimuksesta – meidän pitää huolehtia siitä, että se henkilö, joka menee Yhdysvaltoihin edustamaan eurooppalaisia, on Euroopan parlamentin hyväksymä. Alexander Alvaro on aivan oikeassa vaatiessaan kolmea vuotta, koska tämä parlamentti on tehnyt työtä tämän kysymyksen parissa pitkän aikaa. Me emme tästä halua luopua. Me haluamme, että tieto käsitellään, prosessoidaan Euroopan alueella. Tämä on kaikkein tärkein kysymys. Me emme halua TFTPtä loputtomiksi ajoiksi. Te olette espanjalainen, mutta täällä teidän pitäisi toimia kaikkien eurooppalaisten edun mukaisesti. Me valvomme täällä parlamentissa viiden vuoden ajan kerrallaan, mitä eurooppalaisten asioille tehdään. Signore, onorevole. Kiitoksia. Seuraavaksi, seuraavaksi edustaja Borgesio. Ille, ille. Kiitos, herra puheenjohtaja. Esitän asiani lyhyesti. Minun mielestäni espanjalaiset ovat meidän ystäviämme ja tästä syystä tietenkin minun velvollisuutenani on toivottaa tervetulleeksi puheenjohtajamaan edustaja ja tietenkin täällä tarvitaankin sitä, että puheenjohtajamaa vie läpi hyvin tiukkaakin lainsäädäntöä, mitä turvallisuusasioihin tulee. Ensinnäkin laiton maahanmuutto. Olen varma, että ministeri tietää, että se mitä on saavutettu Välimeren alueella sen suhteen, että tämä häpeällinen ihmiskauppa saatettaisiin loppuun, se on seurausta jäsenvaltioiden välisistä kahdenvälisistä sopimuksista – Ministeri Maroni on tehnyt tärkeitä sopimuksia muun muassa Libyan kanssa. Ja ne ovat saaneet aikaiseksi sen, että ihmisiä tulee laivoilla Italiaan laittomasti. Miten minä sitten arvioin tätä strategiaa? Ne maat, jotka joutuvat taistelemaan näiden hätätilanteiden kanssa, siis Espanja, Italia, Malta ja Kreikka, niin tulisiko teidän mielestä niiden saada enemmän tukea? Euroopan unionilta ja haluaisin tietää, missä ollaan nyt menossa tässä eurooppalaisessa strategiassa. Tehdäänkö jotakin käytännönläheisellä tasolla? Minä näen, että asiat etenevät suht hitaasti. Ja nyt kuitenkin olemme saaneet tuloksia yksittäisiltä jäsenvaltioilta ja tulokset voisivat olla paljon pitkäikäisempiä ja tehokkaampia, jos meillä olisi niiden taustalla tällainen eurooppalainen strategia. Euroopan unionilla on jo se on jo tukenut, antanut tukea monille Euroopan unionin jäsenmaille näissä asioissa. Eli me olemme jo osoittaneet, että, että tehokkaita voimavälineitä on käytössä ja olemassa. Italia on tästä hyvä esimerkki. Lopuksi vielä ehkäpä ministeri sallisi sen, että mainitsisin tämän motto-lauseen, jonka hän itse lanseerasi terrorismin suhteen. Siis tiukka, mutta suvaitsevainen. No tietenkään me emme ole amerikkalaisia ja suvaitsevaisuus tietenkin on asia, jota voidaan pitää täällä jopa itsestäänselvyytenä. Mutta jos nyt otetaan huomioon tämä hyvin vakava terrorismin uhka, niin tiukkuus minun mielestäni tässä tulisi asettaa etusijalle, koska suvaitsevaisuus loppujen lopuksi saattaa johtaa siihen, että päädymme tilanteeseen, jossa moskeijoita ja tällaisia islamistikeskuksia niihin ei saa koskea lainkaan. Minun mielestäni mitään tällaisia terrorismin turvasatamia ei tulisi olla olemassa. Oli kysymys sitten islam, muslimiterrorismista tai baskiterrorismista tai mistä terrorismista tahansa. Eli jälleen kerran, mitä tähän asiaan tulee, minun mielestäni Euroopan täytyy jatkaa hyvin päättäväisellä tavalla ja tarttua kaikkiin näihin ulkona väijyviin uhkiin ja vaaroihin. Kansainvälinen tilanne on hyvin vakava ja meillä on riski olemassa tällaisista likaisista pommeista, kemiallisista hyökkäyksistä ja myöskin terrorismin rahoitus on vakava ongelma. Eli meidän tulisi mennä näissä asioissa päättäväisesti eteenpäin ja realistisella päättäväisellä tavalla ja tarkastella sitten niitä tuloksia, joita on jo saatu aikaan aikaisemmin. Ja vielä lopuksi herra Bronx. <clears throat> Uh, Kiitos Puheenjohtaja, edustaja Peres puhui siitä, että tarvitaan eurooppalaisia yhteisiä arvoja. Tämä oli osa hänen puhettaan, mutta se kyllä vaikutti siihen ja koko EUn ajatteluun ja paljon keskustelun tänä aamuna. Meidän pitää selkeästi erotella nyt se, mitkä ovat menettelyyn liittyviä arvoja, joiden kautta halutaan helpottaa demokratiaa, toimintaa, ilmaisuvapaus, yhdistymisvapaus ja niin edelleen ja toisaalta asiaan liittyvät arvot, jotka eivät ole ratkaisevan tärkeitä demokraattisen järjestelmän toiminnalle. Sosiaalinen liberalismi. Näitä pidetään tärkeinä monien mielessä, mutta ristiriita näiden kanssa ei ole välttämättä väärin. Jos ajatellaan, että keskusteluissa pitäisi ymmärtää se, perusarvoista ollaan samaa mieltä, johtaa siihen, että demokraattiset parlamentit eivät enää toimi. Meidän täytyy katsoa menettelytapoihin liittyviä demokraattisia arvoja, pitää niitä itsestään selvästi oikeina, se on tärkeää. Mutta meidän pitää mahdollistaa vapaa keskustelu, vapaa ajattelu, ei niin, että laitetaan pakkopaitaan sitä kautta, että pidetään joitain arvoja itsestään selviänä kaikin yhteisinä, sellaisia ajatuksia, jotka ovat sosiaalisliberaalisia. Se, että ajetaan sosiaaliliberaalia esityslistaa, estää ehkä demokraattiset arvot, kuten ilmaisuvapaus, ja yhdistymisvapaus. Tämä on nähty monissa jäsenvaltioissa. Minä en syytä ketään parlamentin jäsentä tai valiokunnan jäsentä että, tai Espanjan puheenjohtajavaltiota, ettei tässä toimittaisi hyvässä hengessä. Varmasti siitä lähdetään liikkeelle, mutta ajatellen, miten yhteistyö toimii toimielinten välillä, niin voidaan sanoa, mitä halutaan, vaikka kunhan ymmärretään, että meidän sosiaalisliberaalinen agenda on aina lopulta oikeassa. Kiitoksia. Ja nyt ähm, vastaukset ministeriltä ensimmäiseen kyselykierrokseen. Muchas gracias, <clears throat> äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, jakaa nämä vastaukset äh, kahteen ryhmään. Ensimmäiseksi puheenvuorot niiltä, jotka viittasivat ensimmäisen puheenvuoroni tavoitteisiin ja sitten eh, ne, ne puheenvuorot, joissa puhuttiin TFTPstä, jotkut puhuivat ainoastaan siitä ja jotkut puhuivat eh, muistakin kysymyksistä. Ensinnäkin eh, edustaja Diade Mera, haluan kiittää häntä siitä tuesta, jota olemme saaneet puheenjohtajavaltiona. Eh, tiettyjä täsmennyksiä. Eh, hän pyysi eh, selvennyksiä ja täsmennyksiä turvapaikka-asiasta. Sanoin jo johdannossa, että Espanjan Espanja on puheenjohtajavaltiona toiminut niin, että 2012 meillä olisi yhteinen turvapaikkapolitiikka ja olemme jatkaneet siitä, mihin Ruotsi jäi puheenjohtajavaltiona ja aluksi jo sanoit, että kuusi kuukautta, kuusi kuukautta sitten sanoin, että turvapaikkakysymys ei ole mitenkään helppo asia, vaan hyvinkin vaikea siellä. Se on arkaluontoinen kysymys monissa maissa ja usein näkemykset ovat jopa vastakkaisia ja näin neuvosto ja puheenjohtaja valtio, samoin kuin komissio, eivät ole aina samoilla linjoilla, mutta se on hyvin monimutkainen asia, jossa on kuitenkin päästy eteenpäin. Me olemme ratkaisseet tiettyjä näkökohtia, jotka olivat jo kypsiä tällaiseen. Esimerkiksi tämä tukivirasto Malta. Me olemme käynnistämässä sitä ja olemme valitsemassa jo johtajaa siihen. Se on erittäin hyvä väline, jonka avulla voidaan edistää tehokasta yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken turvapaikkakysymyksissä. Erittäin hyvä koota tällä tavoin kokemuksemme turvapaikka-asioista ja näin olemme toimineet, olemme antaneet rahoituksen tälle eurooppalaiselle virastolle – Diaz de Mera otti tämän esiin. Ja sitten käsittelimme muita avoinna olevia kysymyksiä. Niin kuin sanoin, niitä on hyvin monenlaisia, pari asetusta, kolme direktiiviä. Me haluamme käyttää niitä välineitä, joita käytössämme on. Haluamme, että nämä asetukset ja direktiivit menevät eteenpäin ja turvapaikkatyöryhmän puitteissa samoin kuin maahanmuuttokomitean puitteissa olemme tehneet. Olemme käyneet, meillä on ollut kokouksia, minulla on tässä aikataulu edessäni. Meillä on ollut kokouksia tosiaan eri ryhmien kanssa, eh, stiva ryhmän kanssa esimerkiksi. Olemme käsitelleet näitä erilaisia asioita, joita meillä on ollut käsiteltävänä. Eh, tässä eh, kaksi direktiiviä, menettelyt ja muut kysymykset ja näin. Me olemme halunneet saada turvapaikkapakettia näiden direktiivien asetusten kautta eteenpäin. Morais viittasi tähän ja Espanja on halunnut viedä kokonaisuutena tätä turvapaikkapakettia eteenpäin, vaikka jossa, joskin vaiheessa tietyissä osissa on ollut nimenomaisia ongelmia, mutta on tietysti homogeenisia näkökohtia, joita voidaan käsitellä samaan aikaan kolmessa direktiivissä, jotta vältetään se, että, että ne valmistuvat eriaikaisesti. Espanja on pyrkinyt saamaan aikaan sen, että nämä direktiivit menevät yhtä aikaa eteenpäin vastaanottodirektiivi muiden direktiivien kanssa. Ja näin me olemme Dublin-asetuksessa päässeet eteenpäin myös. Totta kai on olemassa merkittäviä eroja edelleen direktiiviin liittyvissä kysymyksissä ja yhteisessä, maahan, yhteisessä turvapaikkajärjestelmässä esimerkiksi perheiden yhdistäminen, se ei ole jäsenvaltioissa kovinkaan helppo esimerkiksi eh, sellaiset säännöt, eh, jotka koskevat nimenomaan vastaanotettavia henkilöitä. Ja eh, sitten Dublinin sopimuksen keskeyttäminen tietyissä tapauksissa. Mutta olemme päässeet eteenpäin niin, että kaikki nämä direktiivit, jotka ovat osa turvapaikkapakettia, ne etenevät samaan tahtiin ja niihin tarvitaan eh, samanaikaisia yhteisiä ratkaisuja, mutta voin tunnustaa kyllä, että eh, tämä on hyvin eh, vaikea aihealue ja siinä on vielä paljon työtä tehtävänä. En viitannut näihin ilman huoltajaa tuleviin alaikäisiin, koska siitä puhuu myöhemmin tuleva ministeri ja sitten nämä eh, tutkintaryhmät eh, poliisien eh, tuomarien yhteistyössä järjestämättä, eli siviilipoliisit, kyseessä on poliisitutkinta, mutta yhteistyöryhmät ovat sitten sellaisia, että siellä on poliisi, poliisiyhteistyötä ihan tosissaan ja äskettäin pari vuotta sitten Itävallassa oli sellainen yhteistyötoimenpide, jossa oli uniformuissa poliisit, mutta sen sijaan Ranska ja Espanja torjuvat etaterrorismia siviilipoliisit toimin. Nämä ovat sellaisia toimenpiteitä, joissa tutkitaan ja tehdään ehkäisevää työtä tai sitten toimitaan suurien huippukokousten yhteydessä, suuren tapahtumien yhteydessä poliisiyhteistyössä, joten nämä ovat erityyppisiä tapahtumia. Ja järjestäytynyt rikollisuus siinä esimerkiksi Europol on tehnyt töitä ajatellen äh, rahaväärennyksiä viime aikoina. Mm, raha, laittomat rahansiirrot äh, myös ovat olleet äh, asialistalla ja tämä on asia, jota myös, jossa myös poliisi tekevät yhteistyötä. Tietyt operaatiot ovat tulleet aivan julkisiksikin tällä alalla. Ja Europol, siitä voidaan vielä keskustella, 2013 meille tulee uusi säädös tästä asiasta ja tällä hetkellä eh, puuttaa näihin Europolin eh, toimivaltuuksiin. Eh, tämä on Espanjan kanta ehkä ennemminkin kuin puheenjohtajavaltion ja me pyrimme puuttumaan tosiaan Europolin toimivaltuuksiin. Haluan kiittää tuesta Claude Moraisia tuesta puheenjohtajakautemme aikana. Tukholman ohjelma on sellainen, että siihen tulevat kaikki, kaikkien maiden huolenaiheet ja tämä toimintasuunnitelma, jonka komissio on laatinut. Siinä on nämä selkeät tavoitteet minun mielestäni. On hyvä, että on tietty aikataulu ja on prioriteetit, on vastuu ja Tämä on erittäin hyvin valmisteltu paperi ja me voimme todellakin konkretisoida siihen liittyvät näkökohdat. Minulta kysyttiin myös yhteislainsäädännöstä komis, komissaarien komissaarista myös meillä on hyvin erilaiset oikeusjärjestelmät eri valtioissa ja omassa maassani se on, on sellainen järjestelmä, että sisäministeri ja oikeusministeri ovat eri henkilöt, meillä on eri ministeriöt ja e, meillä on eri komissaarit. E, se on poliittisesti oikein, mutta on aivan, e, aivan totta, että sillä on omat etunsa, omat haittansa. Ja minun mielestä niin se on ennemminkin hyödyllistä kuin haitallista. Eli tässä on rakennettu kaksi eri ryhmää, kun taas nämä asiat hoidettiin yhden, yhden yksikön sisällä aikaisemmin mutta minä puoltaisin tätä erillisyyttä. Sitten tämä turvapaikkapaketti, siitä sanoin jo kantani, meidän täytyy toimia niin, että sitten kun meillä on kaikki yhteiset elementit sovittuna direktiivien osalta, meidän täytyy katsoa, että, että kun kaikki nämä horisontaaliset näkökohdat turvapaikkakysymyksessä, niistä on päästy sopimukseen ja silloin eh, pääsemme eh, lopulliseen ratkaisuun tässä paketissa. Ja sitten eh, lopuksi vielä niin Romeva niin miten mm, järjestelmät toimivat, nämä vastaanottokeskukset, miten ne toimivat. Me olemme käsitelleet näitä kysymyksiä ja käymme läpi niitä, jotta voimme parantaa avoimuutta ja parempaa toimivuutta. Ja mitä tulee sitten muihin esitettyihin kysymyksiin, ne liittyivät lähinnä TFTP ja komission sen Malmström on puhunut tästä asiasta useaan otteeseen täysistunnossa, mutta lisäisin pari seikkaa. Ja viittaan vielä herra Alvaron loppupuheenvuoroon tässä. Siinä otetaan esiin nämä vaikeimmat aiheet. On aivan totta, että meillä on kiire. Tämä ei ole Espanjan kiire puheenjohtajavaltiona, se, vaan se on kaikkien eurooppalaisten äh, mm, etujen mukaista parlamentin äh, Yhdysvaltain kiire, äh, koska kyseessä on väline, jonka avulla parannetaan turvallisuutta. Ainakin minä uskon näin. Se parantaa turvallisuutta. Nyt, se on, nyt näitä tietoja ei välitetä, niitä ei ole välitetty enää helmikuun jälkeen, koska meillä on tauko tässä sopimuksessa, se ei ole enää voimassa, joten kiire meillä on, mutta meidän, meidän mielestämme kaikilla tässä asiassa on kiire, niinpä Euroopan parlamentilla myös. Me olemme tietoisia siitä, että asia piti hoitaa mahdollisimman nopeasti ja piti noudattaa tätä tiettyä aikataulua, joka meillä on. Haluan muistuttaa tässä vielä viitteitä siitä, että neuvosto hyväksyi 10.5. E, ehdotuksen, joka annettiin maaliskuussa. E, eli 8.5. E, parlamentti hyväksyi mandaatin. Nyt me olemme kesäkuussa ja puhumme jo sopimuksesta. Niinpä me olemme todellakin kiireellisellä aikataululla liikellä ja meidän mielestämme tämä kiire on on oikeuton tämän aikataulun, koska tämä on hyvin tärkeä asia täällä Euroopassa samoin kuin Yhdysvalloissa ja kaikki, kaikissa neuvotteluissa on oltu joustavia. Sitten yleisesti ottaen TFTP, nykyinen versio, joka meillä nyt on, hyvin erilainen kuin se, jonka parlamentti hylkäsi. Se on muuttunut merkittävästi sellaiseen suuntaan, kuin parlamentti halusi sitä muuttaa, koska parlamenttihan tässä juuri sanoi ei. Komissio sanoi kyllä ja neuvosto sanoi kyllä, mutta parlamentti sanoi ei. Niinpä nämä muutokset, joita on otettu uuteen sopimukseen, voidaan sanoa, että ne ovat parlamentin ei-vastauksen kantamia hedelmiä kyllä minun täytyy tämä tunnustaa aivan näin suoraan. Eli näitä muutoksia on paljon tehty ja e, siinä on suhteellisuusperiaate otettu huomioon e, enemmän avoimuutta Yhdysvalloissa, e, koska Euroopan unioni on läsnä myös valvonnassa, ja tässä on saatu aikaan myös se, että meillä on Euroopassakin tulevaisuudessa TFTP ja merkittäviä eh, tietosuojaparannuksia on tulossa myös eh, ja eh, erilaiset tiedonomistajuusjärjestelyt, hallinnolliset ja oikeudelliset, joita on Yhdysvalloissa, niin että ei syrjitä Euroopan kansalaisia – Eh, Siinä on tiettyjä rajoituksia ajatellen kolmansiin maihin tehtäviä tiedonsiirtoja. Ja eh, eh, tämä sopimus olisi viisi vuotta voimassa. Siinä on paljon tiettyjä varauksia. Ja TFTP on näin ollen hyvin erilainen kuin se, jonka parlamentti hylkäsi. Tällä hyväksyttiin ne me olemme hyväksyneet monet parlamentin ehdotukset, olemme niitä ottaneet huomioon ja Yhdysvallat on suhtautunut joustavasti. Niinpä tässä on päästy hyvin tyydyttäviin neuvottelutuloksiin. Niinpä haluaisin muistuttaa vielä parlamentissa täällä valiokunnassa viime hetket tässä keskustelussa, koska Malmström kävi täällä 9. kesäkuuta ja hän esitteli perusnäkökohdat tästä vielä allekirjoittamattomasta sopimuksesta. Hän kuunteli parlamentin ryhmiä ja niinpä hän otti huomioon tietyt ehdotukset, joita tuli parlamentilta ja sitten lähti neuvotteluun 10.6. Ja minä tiedän, että tämä sopimus, mm, sitä on muutettu parlamentin kannanottojen jälkeen. Tässä eh, otettiin eh, huomioon jäsenvaltioiden eh, huolenaiheet, mutta myös parlamentin poliittisten ryhmien huolenaiheet. Ja näin mennään juuri siihen suuntaan, johon parlamentti halusi tämän tekstin menevän. Herra Alvaro on aivan oikeassa kun hän sanoi, että eh, piti eh, avata uudestaan tämä sopimus ja 12.1 eh, artiklaa muutettiin niin, että Euroopan unionin edustaja oli mukana myös tietojen siirrossa Yhdysvalloissa, myös SWIFTin edustajien mukana. Eli joku oli siellä mukana tietojen siirron yhteydessä ja tämä on sellainen asia, joka sai meidät muuttamaan artiklaa 12 ja noudatimme niitä ohjeita, joita parlamentti antoi. Niinpä tosiaankin saimme vakuutettua Yhdysvallat ja komissio siitä, että piti avata sopimus uudestaan ja muuttaa artiklaa 12. Niinpä neuvosto on halunnut ottaa mukaan myös sellaisia asioita, muitakin sellaisia asioita, jotka huolestuttivat parlamentin ryhmiä. Ja tästä esimerkkinä otimme mukaan parlamentin neuvoston julkilausuman siitä, että jos jossakin vaiheessa pääsemme Yhdysvaltain kanssa kattavan sopimukseen ja se vaikuttaa tftp niin silloin parlamentti otetaan mukaan arviointityöhön. Ja tämä on todellakin järkevää, jos saamme aikaan tietosuojasopimuksen Yhdysvaltain kanssa. Se vaikuttaa tietenkin tftp hen ja eh, se eh, johtaa siihen, että eh, neuvosto otti nämä parlamentin huolenaiheet huomioon. Sitten Europolin osalta Europolilla on tietenkin se on juridisesti valvottu elin. Totta kai kaikki osiot ovat juridisen valvonnan alaisena, mutta tässä heräsi kysymyksiä Europolin asemasta. Ja me olemme hyväksyneet neuvostossa julkilausuman, jossa sanotaan eh, nämä ehdot, jotka liittyvät Europoliin ja eh, missä vaiheessa Europol eh, tarkastaa, että nämä näkökohdat vastaavat täysin sopimusta niin, että Europol voi tarkastaa juuri näitä näkökohtia ja on aivan selvää, että tätä tehtävää ei enää ole sitten, jos tulee eurooppalainen TFTP. Ja sitten neuvoston päätöslauselmia, jotka liittyvät parlamentin huolenaiheisiin, niiden kautta on muutettu artiklaa 2 ja 12 ja tämä liittyy nimenomaan SWIFTin valvontaan Yhdysvalloissa. Ja sitten Alvaro, hänen kanssaan olen keskustellut. Haluan sanoa, että me olemme neuvostona esittäneet hyvin järkeviä ajatuksia tässä. Voin sanoa teille sen, mitä olemme tehneet. Me olemme kuunnelleet teidän ehdotuksianne. Esimerkiksi otimme käyttöön neuvoston päätökseen ja kakkosartiklaan eh, tämän eh, kompromissin, joka tuli komissiolta. Eli eh, siinä on juridinen järjestelmä, jonka kautta päästään eurooppalaiseen TFTP. hen. Se on juridisesti sitova päätös, jonka teimme puolitoista päivänä. Ja johto lyhyesti voisin sanoa eh, se, mikä oli eh, suositus, niin tämän eh, Koreperin päätöksen jälkeen kyseessä on sitova artikla ja näin saadaan aikaan sellaiset juridiset puitteet, joihin voidaan, voidaan perustaa te, eurooppalainen TFTP. Ja Tätä varten komissiolla on vuosi aikaa ja äh, sinä aikana ähm, saadaan äh, käyntiin toimet, joiden kautta mahdollistetaan eurooppalainen TFTP. Ja äh, kolmas artikla sitten, siinä sanotaan, että viidessä vuodessa, niin jos ei ole eurooppalaista TFTPtä, niin silloin katsotaan asia uudestaan. Meidän täytyy siis saada sellainen aikaan sellainen sopimus, joten me olemme antaneet hyväksynnän tietyille näkökohdille, mutta niitä pitää tarkastella uudestaan. Ja minkä tähden asetettiin tämä viiden vuoden määräaika? Tämä Yhdysvaltain kanssa tehty sopimus. Sen määräaika on viisi vuotta. Tietenkin sitä voidaan käydä läpi, mutta minun mielestäni ei ole järkevää, sanon sen aivan suoraan, että me teemme juridisesti sitovan päätöksen, jossa sanotaan, että jos Eurooppa ei saa aikaan eurooppalaista TFTPtä kolmessa vuodessa niin lopetamme tämän Yhdysvaltain kanssa tehtävän sopimuksen. Eli tämä kestäisikin sitten kolme vuotta eikä viisi vuotta. Tämä on vaikea selittää Yhdysvalloille tällainen ehto, e, että olisi tällainen yksipuolinen e, kesto, joka e, kesto olisikin ei viisi vuotta, vaan kolme vuotta, ja kaikki riippuisi siitä, mitä me teemme Euroopassa. Mm, eli jos ei saada tätä päätökseen, niin meidän täytyy uudistaa sopimus Yhdysvaltain kanssa viiden vuoden sisällä. Joten nämä kolme vuotta Eh, ennen viimeisiä neuvottelupäiviä ne eivät tulleet esiin, ne eivät ole parlamentin päätöslauselmassa mukana, eh, ei myöskään tietosuojavaltuutetun eh, paperissa. Siellä ei ollut tätä kolmea vuotta. Siellä puhutaan kohtuullisesta ajasta, eli kolme vuotta määräaikana tuli esiin vasta viime päivinä, ja tosiaankin yritämme toimia mm, niin, että se ei tule tähän juridiseen keskusteluun mukaan, koska sanotaan, että tämän tyyppinen muotoilu ei eh, sovi, koska se, ei, se on ristiriidassa tämän sopimuksen keston kanssa, joten eh, poliittisesta näkökulmasta eh, kyseessä on yksipuolinen sopimusmuutos. Eli tässä ehtona on se, että me saamme aikaan eurooppalaisen TFTPn aika vaikea puolustaa, olisi, olisi puolustaa tällaista ehtoa, koska tämä on allekirjoitettu nimenomaan ajatellen viiden vuoden määräaikaa. Nyt oli olemassa myös mahdollisuus, niin minä lopetan aivan juuri, oli olemassa mahdollisuus myös, että jotkut eh, eurooppalaisen TFTPn käynnistämisen näkökohdat eh, olisivat sellaisia, että TFTP-sopimus kestäisi vain kolme vuotta. Silloin eh, ryhdyttäisiin nopeammin toimiin, mutta jokin näistä eh, toimielimistä, eh, jos ei halua, että eh, TFTP kestäisi viittä vuotta vaan kolme vuotta, niin riittää, että tällainen vaatimus esitettäisiin, niin sitten siihen ryhdyttäisiin. Niinpä me annamme Euroopalle nyt mahdollisuuden eh, keskeyttää sopimus, joka on allekirjoitettu eh, viideksi vuodeksi, eh, niin kolmen vuoden jälkeen. Minun mielestäni se ei ole kohtuullista, mutta tässä on otettu huomioon parlamentin kannat aivan viime vaiheessa neuvotteluissakin. Ja parlamentin näkökohdat on otettu huomioon ja neuvoteltu uudestaan 12.1 ja on katsottu uudestaan Europolin asemaa ja eh, tietosuojakysymyksiä, joten tämä sopimus on eh, muutettu merkittävästi. Siinä ei tietenkään ole otettu eh, sataprosenttisesti kaikkia mukaan, mutta valtavasti on tehty töitä ja kyllä kannattaisi nyt hyväksyä tämä sopimus se parantaa Yhdysvaltain ja Euroopan kansalaisten turvallisuutta. Ja kiitoksia. Tamos. Hyvät naiset ja herrat, me, meillä on todellakin aikarajoitteita. Olen varma siitä, että jos nyt rajoitetaan puheaikaa, niin sitten kyllä valitetaan varmasti, mutta me käymme Eh, hyvin polemista keskustelua tässä vaiheessa parlamentissa. Sitä on käyty jo viime eh, vuoden ajan. Meillä on nyt eh, puhe, puhujalista ja se on suljettu kaksi minuuttia per puheenvuoro, jotta ministeri voi vielä vastata kysymyksiin. Haluan muistuttaa vielä, että asiasta on keskusteltu useaan otteeseen. Tässä ei ole mitään yhtä ainoaa oikeaa mielipidettä. Niinpä ei toisteta enää näitä aikaisempia puheenvuoroja, aikaisempia keskusteluja tässä asiassa, jota on käyty ja joihin nyt on vastattukin viime puheenvuorossa. Herra Taveres, minä pyydän tästä asiasta on keskusteltu aikaisemminkin. Äh, meillä on, me emme käy uudestaan samaa äh, keskustelua. We were pro- Työjärjestyspuheenvuoro ihan lyhyesti. Me tarvitsisimme TFTPn yhtenä aiheena. Se lykättiin eiliseltä, siirrettiin tälle päivälle ja nyt ei käsitellä erikseen TFTPtä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että ministeri ei vastaa tähän kysymykseen, joka liittyy Lissabonin sopimukseen ja Europolin. Minä toivoisin, että pöytäkirjaan laitetaan, että pyydetään oikeudelliselta yksiltä, yksiköltä kantaa siihen, miten Lissabonin sopimus vaikuttaa Europolin kansainvälisten sopimusten yhteydessä. Let me tell you, let me tell you, we got started. was scheduled for some other commitment at 9 a.m. Me muistutimme eh, aluksi siitä, että Alvaro tulee myöhemmin, mutta hän olikin aikaisemmin ja niinpä me otimme TFTPn mukaan keskusteluun ja nyt menemme yleiskeskusteluun ei ainoastaan puheenjohtajakauden tuloksista, vaan myös TFTPn puitteissa, joten haluan, että täällä puhutaan ainoastaan kaksi minuuttia per henkilö. Herra Busutil. Well, thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin ministerille hänen työstään. Kuuden kuukauden aikana me arvostamme kovasti erityisesti sitä, mitä teitte SWIFT-asiassa ja sitä, mitä puheenjohtajamaa on viime päivinä tehnyt, mutta haluaisin myöskin Jonathan Thornin läsnäoloa tässä kunnioittaa ja kiittää häntä kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt tässä asiassa, mutta myöskin muissa asioissa, kun hän on työskennellyt sisäasioiden pääosastolla. Eli me tulemme kaipaamaan teitä tässä valiokunnassa. Monet eh, valiokunnan jäsenet varmaan yrittävät saada eh, teidät kiinni sitten IMKO-valiokunnan kokouksesta. Minä rajoitan kommenttini TF, TFTP-asiaan. Olen äh, ministerin kanssa samaa mieltä siitä, että että paljon on saavutettu, edistysaskeleita on tapahtunut ja me olemme tulleet äh, hyvin pitkälle helmikuusta lähtien. Ja koska me nyt olemme ö, ottamassa käyttöön tällaisen kaknisaisen lähestymistavan, joka oli nimenomaan se, mitä parlamentti halusikin, niin tämä olisi todellinen voitto meille. Me olemme ymmärtäneet asian niin, että jos näin tapahtuu, niin silloin me Kahdella ehdolla hyväksymme tiedon siirtämisen suurina erinä. Ensimmäinen ehto on se, että nämä siirrot tapahtuvat valvonnan alaisuudessa ja toiseksi se, että me sitoudumme siihen, että tietojen siirto suurina erinä rajoitetaan tietyn tyyppisiin tietoihin. Eli nämä ovat ne kaksi ehtoa ja ne on melkein saavutettu, mutta asia ei ole vielä ihan loppuun käsitelty. Eli vielä ei ole päästy päätepisteeseen, eli ei vielä voi alkaa poksauttelemaan champagnepulloja. Vielä on hieman työtä tehtävänä, että päästään päämäärään ja että saataisiin positiivinen äänestystulos heinäkuussa meidän ryhmämme varjoesittelijänä ei valitettavasti päässyt tänä aamuna paikalle, mutta hän sanoi, että laatu nopeuden edelle. Eli me olemme melkein saapuneet maaliin. Esittelijä on paikalla, te olette paikalla, eli meidän täytyisi käyttää näitä viimeisiä käytettävissä olevia tunteja Espanjan puheenjohtajakaudella, jotta saataisiin sopimus tästä aikaiseksi. Sitä ei vielä ole saavutettu, mutta te ehkä pystytte siihen. Uh, Kiitos edustaja Puheenjohtaja, pahoittelen tiedon sanoman aikaa niin vähän, koska asia, joka siirrettiin tälle päivälle, oli TFTP ja PNR-matkustajatiedot. TFTPstä sanoitte, että sopimus on muuttunut merkittävästi. Olisin eri mieltä, koska sisältö koskee tätä tiedon siirtämistä suurina erinä. Siirretäänkö se niin vai siirretäänkö se tieto, jota tarvitaan jotta voidaan tutkia tiettyjä tapauksia. Hyvin yksinkertainen asia. Yhdysvaltalaiset etsivät heinäsovasta neulaa, lähetämmekö neulan sinne vai koko heinäsovan. Tämä on ihan yksinkertaista. Kaikki muut asiat ovat vähemmän tärkeitä. Artikla 12, hienoa. Ja eurooppalainen TFTP, sekin sopii, mutta se ei sinänsä ole sama asia kuin se, että tietoa käsitellään Euroopassa. Jos sanotte, ettei vaatimusta kolmesta tai viidestä vuodesta ole puhetta Euroopan päätöslauselmassa, niin se johtui siitä, että me sanoimme, että me sanoimme, että haluan, että huolehditte siitä, että tiedonlohinta tapahtuu Euroopan alueella. Meneekö siihen kolme kuukautta, kolme vuotta tai viisi vuotta, en tiedä, mutta mielestäni siihen ei viittä vuotta tarvita. Se ei ole uskottavaa Siksi en voi tukea tuota viittä vuotta. Se on suhteeton. Haluaisin myöskin sanoa, että tietosuojavaltuutettu on hyvin epäileväinen ja ainakin kaksi jäsenvaltiota, Saksa ja Belgia, uskovat, että viisi vuotta on suhteeton. TNRstä lyhyesti, koska meillä on liian vähän aikaa puhua tästä aiheesta. Aikataulusta ensin katson komission suuntaan. Jos komissio on sitä mieltä, että se ei pysty pitämään kiinni heinäkuun puolivälistä PNR-paketin osalta, niin ehkä on hyvä syy antaa tässä mahdollisuus viivelle, mutta toivoisin, että komissio tulisi valiokuntaan selittämään, miksi määräaikaista ei voida pitää kiinni. Toiseksi haluaisin kysyä sekä komissiolta että neuvostolta, kun merkittäviä muutoksia on tehty Yhdysvalloissa Privacy Actiin ja se vaikuttaa EUn kansalaisiin. Miksi meille ei kerrottu tästä? Onko sitä arvioitu oikeudellisesti, koska minun saamani oikeudellinen neuvonanto on sellaista, että tämä muuttaa merkittävästi olemassa olevassa sopimusta. Mikä tekee nyt muutoksia PNR-standardeihin. Miksi EU ei ollut edustettuna tuossa kokouksessa? Miksi siellä ei käytetty puheenvuoroa? Miksi meille ei tästä kerrottu? Te olette saanut tai komissio on saanut parlamentilta kysymyksen kaikilta varjoesittelijöiltä. Herra Koeja. Obrigado, president. Eh, Un um minuto Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin vain minuutissa kiittää ministeriä ja Espanjaa puheenjohtajamaana. Teidän apunne on ollut erittäin hyödyllistä. Kaikilla niillä osa-alueilla, joita minä olen työstänyt, olen saanut tietoa, olen saanut yksityiskohtaista tietoa puheenjohtajamaalta paljon yksityiskohtaisempaa kuin aikaisemmin. Esimerkiksi ajattelen tässä tätä virastokysymystä, virasto, joka käsittelee tietokantoja ja niin edelleen, ja myöskin mitä tulee siis kaksi asiaan olette auttaneet meitä kovasti myöskin näiden pitkäaikaisten viisumikysymysten suhteen. Eli haluaisin kiittää teitä yhteistyöstä, mutta en valitettavasti voi kiittää teitä samalla tavalla, kun puheeksi tulee Romania ja Bulgaaria. Tässä neuvoston palveluosastot, he, niiden suhde parlamentin suuntaan on ollut erittäin huono ja jopa provosoiva. se kirje, jonka me heiltä saimme, oli, oli puhdasta provosointia. No, tässä nyt ei kovinkaan paljon yksityiskohtia saatu, mutta Romanian ja Bulgarian suurlähettiläät sitten ystävällisesti kertovat meille, mistä tässä oli oikeastaan kysymys. Siis oli vain muutama huono kokemus, mutta yleisesti ottaen yhteistyö Espanjan kanssa puheenjohtajamaana oli erinomaista. Haluaisin palata tähän äh, turvapaikkakysymykseen, koska siis äh, annan tunnustusta sille työmäärälle, jota Espanja puheenjohtana on tehnyt, niin kuitenkin sitten tämä tukitoimisto, äh, no siinä on jumiuduttu keskusteluihin neuvosto, neuvostossa tässä turvapaikkakysymyksessä. Yleisesti ottaen, no tässä nyt joudun puhumaan hyvin nopeasti, mutta Tämä jumittuminen johtuu siitä, että tässä uudelleenlaadinnassa suunniteltut säännökset, ne tulevat saamaan aikaan valtavan hallinnollisten sääntöjen ja lakien määrän. No, tässä ei nyt yksityiskohtiin voi mennä, mutta haluaisin nyt tässä vaiheessa tehdä tiettäväksi sen, että tätä ei tulisi jättää huomiotta. Eli ja tämän perusteella ei tulisi kyllä turvapaikkaa hakemuksia sitten kumota. Minun mielestäni jäsenvaltioiden kannalta ihaltavaa on se, että ne haluaisivat saattaa tietyt asiat päätökseen turvapaikkakysymyksissäkin No tätä kutsutaan käytännönläheisyydeksi, mutta ensimmäinen kysymys, jos nyt palataan näihin aiheisiin, niin oletteko te sitä mieltä, että me voimme vielä puhua turvapaikkapaketista ja yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä? Voimmeko me edelleen olla sitä mieltä, että nämä tekstit ovat edelleen johdonmukaisia yhteydessä toisiinsa? Ja sitten kunnioittaakseni minulle myönnettyä puheaikaa, niin toinen kysymys heti perään. Onko teillä käsitystä tai onko teillä aikataulua sen suhteen, miten nämä tekstit mahdollisesti sitten voisivat mennä eteenpäin? Puhutaanko tästä vuosisadasta, seuraavasta vuosisadasta ja onko teidän mielestänne kuviteltavissa sellainen tilanne, että parlamentti saisi jonkinlaisia takuita siitä, että nämä tulevat käsittelyyn ylipäätään? Edustaja Kela. Minä annan kaksi minuuttia kollegalleni. Niin Sanon vain, että olen tyytymätön siihen, että meillä ei ole aikaa puhua maahanmuutosta ja turvapaikasta, kun tässä yhdistellään eri esityslistan kohti. Hey, sorry, just short on uh, TFTP uh, of Deutsch. TFTPstä saksaksi. Olen hiukan yllättynyt neuvoston vastauksesta TFTPhen liittyen, erityisesti siitä, että olette sitä mieltä, että tämä kolmen vuoden määräaika on uusi asia. Alusta astihan parlamentti sanoi, että tämän tiedon siirtäminen suurissa erissä ei noudata EUn oikeutta. Ja että me emme tällaista tilannetta halua hyväksyä, vaan että meille on selvää, että me haluamme löytää ratkaisun siihen niin, että tietoja ei tässä muodossa lähetetä, vaan että siirretään – yksityiskohtaisemmin tietoa, jota on kohdennettu auttamaan jossain tutkinnassa, joka koskee terrorismin vastaista taistelua. Käsittääkseni on melko selkeästi käynyt ilmi se, että parlamentti haluaa tukea ja puoltaa tätä sopimusta vain, jos siinä on tällainen määräaika. Olen vähän yllättynyt siitä, että sanotte, että se ei ole mahdollista. Monet kansainväliset sopimukset ovat sellaisia, että niihin tulee jonkinlainen määräaika. Siellä on ehto sopimuksen voimassaololle. Se on ilman muuta mahdollista. Enkä ymmärrä, miksi se ei olisi mahdollista. Miksi ei voida esittää sitovaa määräaikaa sopimuksen voimassaololle, jotta huolehditaan siitä, että riittävän nopeasti nähdään, että voidaan tehdä yksittäisiä päätöksiä yksittäisen tiedon siirrosta, eikä niin, että jatkuvasti siirretään tietoa näin. Suurin massoinen kiitos. Varo. Thank you very much, uh, President. Thank you very much, Minister, for the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset myöskin ministerille vastauksista. Kuulitte näistä reaktioista, joita tässä on saatu, että tämä ei ole meidän mielestämme mikään uusi asia, mutta kaksi asiaa. Tämä komission tutkimus, joka periaatteessa on hyvä idea, mutta se löytyy jo sopimuksesta. Siis sopimuksessa sanotaan, että komissio tulee arvioimaan ja esittämään mahdollisuuksia tällaisesta eurooppalaisesta puitteista tiedon louhinnalle. Eli asia, joka nyt on neuvoston päätöksessä, niin se löytyy jo sopimuksesta. Eli päällekkäisyydestä on kysymys, mutta onhan se ihan mukava saada tällainen vahvistus. Viidestä vuodesta en ole samaa mieltä. Itse sopimus, se ei umpeudu tiettynä päivänä. Se on voimassa viisi vuotta ja sitten sitä automaattisesti jatketaan joka vuosi. Automaattinen jatko tarkoittaa sitä, että se jatkuu. Ja jos oli suunnitelmissa sellaista, että jompikumpi osapuoli ö, irtisanoisi sopimuksen, niin silloin tämä artikla 21.2 olisi turha, koska siellä sanotaan, että ö, jos ensi viikolla te sanotte, että meillä on syitä perua tämä sopimus, niin se voidaan tehdä artiklan 21.2 perusteella. 21.1, siellä puhutaan näistä rikkomuksista, mutta tämä kaksi, se on ehdoton. Eli siinä on kysymys kuuden kuukauden kodifioinnista. Eli en ole samaa mieltä tästä asiasta. Ja jälleen kerran minun täytyy painottaa sitä, että haluttomuus kolmeen vuoteen, jos jäsenvaltiot ja komissio olisivat samaa mieltä siitä, että tiedonlouhinta eurooppalaisella äh, kentälläkin olisi mahdollista kolmessa vuodessa, niin silloin ei varmaan tästä kolmesta vuodesta tarvitsisi edes keskustella ja esittää kaikenlaisia juridisia kommentteja. Minun henkilökohtainen mielipiteeni on se, että tahtoa ei löydy. Muutoin en oikeastaan pysty ymmärtämään, miksi on niin hankala antaa meille selkeä päivämäärä tai ainakin aikapuitteet, jotka mahdollistaisivat sen, että parlamentti tällä vaalikaudella voisi harjoittaa myöskin valvontaa tämän asian suhteen. Eli kolme vuotta ja tavallaan yhteistyö saa aikaan yhteistyötä, mutta sitten haluttomuus saa aikaan haluttomuutta. Lutford. Kiitoksia, Eero Lutford. Um, I, just ha- Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli ilo osallistua erittäin menestyksekkäisiin neuvotteluihin Espanjan puheenjohtajan valtion kanssa. Tukasdirektiivin verrattuna, mutta me neuvottelimme tiukasti, mutta luotimme toisimme kolmen toimielimen kesken. Tämä oli hyvä asia. Me kaikki ajoimme eteenpäin, että kaikki voivat voittaa. Tässä samalla tapaa en luota tähän harjoituksen SWIFT-sopimuksen osalta. Olen hyvin pahoillani siitä, minkälainen dynamiikka tässä on syntynyt. No hyvä, parannuksia tässä on helmikuuhun verrattuna. Mutta tämä liittyy lähinnä parlamentin työhön? Miksi meidän pitää tehdä tässä kaikki kova työ ja sitten meitä pidetään jotenkin hankalina. Neuvoston direktiivi vuodelta 1995 on pohjana. Neuvoston direktiivi. Teidän pitäisi suojella teidän lainsäädäntönne tietosuojan osalta. Nyt tässä on jotain tällaista matsoilua. Hänen ongelma ei ole niinkään Yhdysvaltain kanssa, vaan muiden toimielinten kanssa. En kommentoi komissiota. Minulla on tässä hiukan kysymysmerkki komission kohdalla. Mutta neuvosto ei osoita poliittista tahtoa, kuten esittelee sanoi. En tiedä, voinko luottaa teihin ollenkaan. On todella ällistyttävää, että te ette auta meitä niin, että saataisiin aikaan yhtenäinen eurooppalainen kanta transatlanttiseen sopimukseen. Olen, olen varapuheenjohtajana Yhdysvaltain valtuuskunnassa – Kyllä minä varmasti uskon, että meidän on yhdeltä taisteltava vakavaa rikollisuutta vastaan. Parannuksia tässä on, mutta monia heikkouksia edelleen. Europol on pukki Kaalimaan vartijana tässä yhteydessä. Jätetään oikeudelliset kysymykset edelleen, mutta Europolilla on kyllä monenlaisia intressejä tähän tietoon liittyen. Europol voi olla tässä tietosuojavaltuutettuna. Artikla 12. Entä tämän henkilön riippumattomuus, onko parlamentti tämän henkilön valintaprosessissa mukana. EDPSn kanta. Hän puhuu tässä kyllä lyhyestä siirtymäkaudesta. Edustaja Hassin kannat ovat varteenotettavia, mutta kritiikkiä voidaan toki osoittaa esittää Neuvosto, pyydän tukea nyt. Me emme halua tässä toista helmikuun tapahtumia. Olettaisin, että jos Alvaro olisi ollut yhteydessä Yhdysvaltain lähetystöön, niin sieltä olisi vastattu puolessa tunnissa pyydän nyt, että autatte meitä parantamaan tätä sopimusta nyt ja tulevaisuudessa. Muuten tulee hankaluuksia jatkuvasti meidän kanssa ja sen ei pitäisi olla ollenkaan tarpeen. Kiitoksia, Jimenez de Eh, Kiitoksia ministerille alustuksesta. Eh, ja minä muistan silloin, kun puheenjohtajakausi alkoi, niin Espanja sitoutui suojaamaan terrorismin uhreja. Ja tässä mielessä minun mielestäni ei olla tehty riittävästi puheenjohtajakauden aikana, koska ainoa asia, joka tässä on esitelty, on uhrien suojelun eurooppalainen määräys, suojelumääräys. Ja minun mielestäni hyvin vaikea on saada määräyksen piiriin näitä uhreja. Minua olisi kiinnostanut, äh, kiinnostanut se, että maani, joka tietää niin paljon terrorismista, olisi puuttunut myös uhrien tilanteeseen koska tässä tarvitaan tietenkin selkeä strategia terrorismin torjumiseksi. Minua huolestutti lause, jossa sanottiin, että terrorismia torjutaan tiukasti ja suvaitsevaisesti. Mitä tämä suvaitsevaisuus tarkoittaa? Voidaanko suhtautua suvaitsevaisesti ihmiseen, joka rakentaa pommeja ja tappaa lapsia? minun mielestäni pitää olla tietyt rajat, eh, joihin eh, suvaitsevaisuus ulottuu. Minä en ole siis teidän kanssanne samaa mieltä, ja minun mielestäni tällä tavoin me annamme eh, poliittista tukea terroristeilla, terroristeille. Tässä ei oteta huomioon niitä tarpeita, joita on, annetaan terroristeille kansainvälistä tukea. Minun mielestäni paras tapa suojella uhreja on todellakin se, että toleranssi on nolla ja ollaan todella tiukkoja. Ja näin kaikki ne maat, jotka ovat samalla kannalla kuin me, me uskomme todellakin tiukkaan strategiaan. Kiitoksia ja edustaja Romero Lopez. Después de dos horas y cuarto con eh, este debate tan... Eh... Kiitos puheenjohtaja. Olen seurannut tätä keskustelua kahden tunnin ja vartin ajan ja minulla olisi kysymys. Tutkikan palvelut ovat tärkeitä, kun pyritään vastustamaan terrorismia, tiedustelupalvelut – kun nigerialainen terroristi yritti räjäyttää yhdysvaltalaisen koneen, niin monet tiedustelupalvelut myönsivät, että he eivät olleet pystyneet näkemään valmisteluita. Syyskuun 11. päivän yhteydessä myös tiedustelupalvelu myönsi virheensä siinä, että tieto ei ole ollut riittävän tehokasta – joten itsekritiikki on esiintynyt. Nyt kuitenkin tärkeä kysymys on se, että me mietimme Euroopassa, voimmeko olla varmoja siitä, että tiedustelupalveluillamme on riittävät koordinointivälineet, jotta palvelut voisivat tehokkaasti vastustaa terrorismia. Ratkaisevan tärkeää on se, että huolehditaan koordinoinnista tiedustelupalvelun työssä. Muuten meillä ei olisi varoitusjärjestelmää, jolla estettäisiin mahdolliset terroristi-iskut Euroopan alueella. Joten jos nyt katsomme välineitä, kuten eurooppalaista TFTP tai PNR, joihin saattaa liittyä perusoikeusrikkomuksia, niin me todella tarvitsemme jonkinlaisen välineen eurooppalaisille – enkä kyseenalaista Espanjan ministerin kannanottaa tämän välineen tarpeesta, mutta tärkeää on se, että eurooppalaiset kansalaiset edelleen tuntevat, että virastot, tiedustelupalvelut eivät koordinoi työtään riittävästi. Kysymykseni siis kuuluu, onko kosin työssä mahdollisuus siihen, että tieto, jota rutiininomaisesti kerätään, onko mahdollista keskittää tämä tieto johonkin? Katsottiinko tätä asiaa Espanjan puheenjohtajakaudella? Katsottiinko sitä, voidaanko koordinoida keskitetysti tiedonkeruuta tehokkaammin niin, että saadaan suhteelliset järjestelmät tällä tärkeällä alalla? Ja nyt edustaja Lamri Dinissä lyhyesti. Hyvin nopeasti Swiftistä Sosiaalidemokraatit tukevat tätä pyyntöä kolmesta vuodesta ja me kannustamme neuvostoa tekemään kaiken mahdollisen näinä viimeisinä tunteina, jotta kompromissi saavutettaisiin siellä. Me olemme samaa mieltä myöskin herra Busutilin kanssa. Me olemme hyvin, hyvin, hyvin lähellä sopimusta hyvällä tahdolla. Hyvää tahtoa tarvitaan kaikilta osapuolilta. Me olemme kulkeneet pitkän tien ja haluaisin tässä tämän takia onnitella puheenjohtajamaata. Minä olen sellaisessa asemassa, että voin kyllä myöntää, kun olen hävinnyt, mutta en myöskään tunne häpeä silloin, kun olemme voittaneet. Ja tässä me olemme kyllä parlamenttina voittaneet aika paljon. Me emme ole voittaneet ainoastaan komissiolta ja neuvostolta, vaan myöskin yhdysvaltalaisilta, koska eh, he eivät koskaan kuvitellutkaan, eh, kuvitelletkaan lähtevänsä tällaisen sopimuksen mukaan. Ja lopuksi minä en ole sitä mieltä, että tämä sopimus on suinkaan täydellinen ja olen kaikkien kanssa samaa mieltä tästä Europol-huolenaiheesta. Minun mielestäni tällä haavaa ei ole mahdollista muuttaa tätä, sitä en pyydä, mutta pyytäisin kuitenkin tunnustusta sille seikalle, että tässä on huolenaihe ja tietosuojavaltuutettukin tästä puhui, Tässä on juridisiakin ulottuvuuksia ja täten pyytäisin komissiolta ja Jonathan Fox on täällä kuuntelemassa vetoomukseni, Siis pyytäisin hyvin selkeää ja älykästä ja voitte keskustella tästä meidän kanssamme. Meidän tulisi siis varmistaa se, että Europol niin kauan kuin se on olemassa sopimuksen mukaisesti se virasto, joka tätä hommaa hoitaa, niin sen tulisi tehdä sitä sopivan valvonnan alaisuudessa. Ja tällä tarkoitan sitä, että jos me onnistumme saamaan Euroopan nimeämän henkilön Yhdysvaltojen puolelle valtiovarainministeriöön, niin silloin esimerkiksi tietosuojavaltuutetun toimistosta Europoliin tulisi saada henkilö, joka sitten tarkastelisi näitä pyyntöjä alkuvaiheessa. Ja jos komissio voisi tähän sitoutua, niin no ei se sitä täydellistä tekisi, mutta se kuitenkin lieventäisi aika monia huolenaiheita. Eli tämä tulisi ottaa huomioon. Two words willing to be Kiitoksia eh, vielä eh, kaksi ääntä Euroopan tietosuojavaltuutetun virastosta eh, herra Hastings ja sitten Jonathan Falls komissiosta. Hastings nopeasti. Kiitos puheenjohtaja, että sain käyttää lyhyen puheenvuoron. Monet jäsenet ovat viitanneet minun pari päivää sitten esittämään kantaani. Siinä päivitet, painotetaan tekstiparannuksia, jotka ovat merkittäviä, mutta samalla siellä on merkittäviä huolenaiheita edelleen. Jotkut liittyvät kysymyksiin, joita ei ole ratkaistu. Toiset liittyvät kysymyksiin, jotka ovat uusia ja suoraan sanottava kulkevat väärään suuntaan. Näin syntyy vakaviakin kysymyksiä. Ratkaiseva kysymys on nyt se, miten näihin huolenaiheisiin suhtaudutaan ja mihin askeleisiin ryhdytään seuraavaksi. Mitä parannuksiin tulee? Näiden joukossa on yksityiskohtaisemmat oikeudet niille henkilöille, joiden tiedoista on kyse. Samalla epäillään sitä, voidaanko näistä oikeuksista todella pitää kiinni Yhdysvalloissa muiden kuin Yhdysvaltain kansalaisten osalta. Mitä menettelyitä käytettäisiin? Tässä on selkeä linkki neuvotteluihin, joita käydään Yhdysvaltain EUn puitesopimuksesta. Jos linkki tähän sopimukseen on vahva, niin se ainakin on mielenkiintoinen mahdollisuus parantaa puutetta, joka on nyt melko selvä. Toiseksi, mitä huolenaiheisiin tulee, jotka ovat edelleen valoillaan, suuri kysymys liittyy tietenkin suhteellisuuteen, siihen onko tämä välttämätöntä. Lähinnä tässä on kyse siirroista suurissa erissä. Siitä on sanottu paljon. Minä pidän hyvänä sitä, että sopimuksessa on selkokieltä, kun puhutaan siitä, että pitää riittävästi keskittyä oleelliseen. Ja me kaikki tiedämme, että tuohon kielenkäyttöön tällä hetkellä liittyy olettamus siitä, että tässä keskitytään melko suuriin eriin. Eli lyhyt siirtymäkausi oli varmasti hyväksi, jotta voidaan keskittää tiedonhaku paremmin. Jotta se voitaisiin tehdä oikein vaihtoehtona, voisi olla yhteinen uudelleen tarkastelumenetelmä, jota esitetään kuuden kuukauden jälkeen ensin ja sen jälkeen säännöllisesti. Uudelleen tarkasteluprosessi voisi lyhyellä aikavälillä olla käytössä, jotta voitaisiin kohdentaa paremmin. Tämä liittyy myöskin verifiointikysymykseen. Tämä on tärkeä. Europol ei ei ole oikea taho. Tässä on eturistiriita ja tässä tarvitaan parannuksia. Parannukset Lambrinidisen esittämään suuntaan ovat tervetulleita. Kaikki parannukset valvontakysymyksissä yli Atlantin ovat myös tervetulleita. Explicitly. Ja sitten herra Johnson Falls, haluatteko äh, suoraan vastata Entveltin äh, kysymykseen, joka oli kohdennettu komissiolle? I may say a few words. Kiitos, mutta jos voisin sanoa muutaman sanan TFTPstäkin vastatakseni kysymyksinä niin minulla on myöskin Cecilia Malmströmillä teille viesti. Hän pahoitteli sitä, että hän ei itse päässyt tänne paikalle tänä aamuna. te olette saaneet tietoa keskusteluista komissiossa ja neuvostossa ja ne eivät kyllä ole toden pitäviä ihmiset ovat tehneet yötä päivää töitä, puhelimet on pidetty päällä keskiyön jälkeenkin. Henkilökohtainen kokemukseni on tämä joka ikinen ilta viime päivinä, jotta nimenomaan otettaisiin vastaan tämän parlamentin erityispyynnöt Siis sekä komissiossa että puheenjohtajamaan joukossa. Ja mahdollisuutena on myöskin se, että uudelleen avattaisiin keskustelut ja jopa uusien kumppaneiden kanssa. Tämän ei olisi tullut olla tarpeellista, ei todellakaan. muutos artiklaan 12, se on nyt varmaa teidän pyynnöstänne. Yksityiskohdat siitä, miten komission nimeämä henkilö, miten tämä asia järjestetään, no siitä me keskustelemme omassa keskuudessamme sitten, kun sille aika on sopiva. Avainasia, ja me kaikki ymmärrämme tämän, avainasia tässä liittyy tietojen siirtoon suurissa erissä ja kuinka joku päivä voisimme välttää sen, että näitä tietoja lähetettäisiin suurissa esissä. Me, erissä me emme halua lähettää mitään heinäkasoja, heinäsuopia Yhdysvaltoihin, josta sitten ryhdytään neuloja hakemaan. Meillä tulisi olla Euroopan mantereellakin vastaava järjestelmä. Ja tämä on ainoa tapa, jolla tällainen terrorismin rahoituksen jäljitysjärjestelmä toimisi. Eli avainkysymys on se, milloin me voimme luoda Eurooppaan vastaavan järjestelmän. Me emme tiedä, te ette tiedä. Tämä asia kuuluu neuvostolle ja parlamentille. Siihen menee aikaa, rahaa, siihen liittyy satoja teknisiä, poliittisia, juridisia ulottuvuuksia. Me olemme eh, jo lupautuneet vuoden sisään tekemään ehdotuksen ja näin me teemme. Itse sopimus, sen pituus on viisi vuotta. Siellä viimeisessä lausekkeessa sanotaan, että viiden vuoden kausi johtaa automaattiseen uusimiseen, ellei jompikumpi joku osapuoli eh, pyydä sopimuksen keskeyttämistä. Eli tämä on täysin selvää tästä tekstistä, mutta me emme voi nyt lähteä viiden vuoden sopimukseen ja sitten tehdä kumppanille ja muulle maailmalle selväksi, sitä, että me itse asiassa halusimme lyhyemmän kauden. Meidän täytyy päättää, mitä me haluamme. Ja nyt on päätöksenteon aika. Ja tämä on Cecilia Malmströmin poliittinen viesti teille. Minä olen virkamies, mutta minä vain tässä välitän tämän viestin teille komission ja hänen puolestaan. Siis tässä on kysymys uskottavuudesta ja vastuusta Euroopan unionilla. Ne ovat nyt tässä vaaran alla. Meillä on tärkeä sopimus jonka neuvosto on siirtämässä teille hyväksyntää varten. Te voitte hyväksyä tai te voitte olla hyväksymättä sitä. Se on teille annettu valtaoikeus perussopimusten kautta. Päivämäärä me kaikki toivomme, että te tulette pääsemään yhteisymmärrykseen 7. heinäkuusta. Mikään ei ole muuttunut syyskuuhun mennessä, jos tilannetta verrataan tähän päivään. voin puhua vain komission puolesta, mutta yleinen tuntemus on se, että meidän tulisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta parlamentin toiveet otetaan huomioon. Ja suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että me olemme tehneet kaiken mahdollisen ottaaksemme huomioon parlamentin huolenaiheet. No nyt sitten tuli esille tämä sopimuksen pituuskysymys. No siitä löytyy maininta jo itse sopimuksesta ja tämä on asia erikseen tämä ei liity tähän TFTP-kysymykseen. Komissio on lupautunut tekemään vuoden sisään ehdotuksen ja näin me tulemme tekemään. Ja sitten sen jälkeen se on teistä kiinni, teistä ja neuvostosta kiinni. Te päätätte lainsäätäjänä, mitä tehdään. Ei tämä tule helppoa lakia olemaan. Ja, mutta te tulette tämän asian hoitamaan ja sitten kun näin on tehty, niin siitä seuraa kaikenlaisia asioita. Mutta ei ole mitään syytä ryhtyä dramatisoimaan tai viivyttämään tai asettamaan kyseenalaiseksi kansainvälistä sopimusta, josta komissio on neuvotellut hyvässä uskossa neuvoston mandaatilla. Ja myöskin tämä ulkomaalainen kumppanimme on neuvotellut hyvässä uskossa. Eli tätä sopimuksen pituutta ei tulisi asettaa kyseenalaiseksi. Ja sitten haluaisin vastata Stavroksille. Okay, but I'm serious delay. Me olemme nyt myöhässä, pyydän kiiruhtamaan. Then I'll have to deal with the... No sitten tämä PNR-kysymys, kysymys täytyy hoitaa kirjallisesti, koska vakavaan kysymykseen täytyy antaa vakavasti otettava vastaus. Ja tähän menisi ainakin viisi minuuttia. Nyt voin vastata Stavrokselle, Europol. Europol. Europolilla on valvontaelin, joka vastaa tietosuojakysymyksistä Euroopassa. Tämän kansainvälisen sopimuksen tarkoituksena on antaa tuomioistuimelle toimivaltuuksia suhteessa Europolin mandaattiin. Eli jos jossakin mielessä on pelkoa siitä, että Europol on valvomattomassa tilassa, sillä on tällainen yhteinen valvontaelin, josta löytyy tietosuoja, osaston edustajia ja se on myöskin loppujen lopuksi tuomioistuimen valvonnassa ja se on seurausta tästä sopimuksesta, siis tämä protanto Lissabonisointi. Niin Sofi, pyydän anteeksi, minulla on hyvinkin tyhjentävä vastaus kysymykseesi, mutta siihen menisi liikaa aikaa. Intveld really... Niin, äh, Rova Intveld haluaa todellakin vastauksen, koska hänelle on tulossa valtuuskunta. Äh, hän haluaisi todellakin vastauksen. I do... Voisinko puhua 30 sekuntia puheenjohtaja? Kollegoiden varjoesittelijöiden nimissä hyväksyisin kirjallisenkin vastauksen, kunhan se saadaan huomisen mennessä, koska lähdemme Washingtoniin lounas, lounasen mennessä. Lounasen mennessä ne on vielä parempi. Painotan sitä, että kysymykset oli esitetty jo monet kerrat komissiolle kirjallisina. Emme vain saaneet vastauksia, siksi keskustelimme niistä täällä tänään. Takaan, että vastaus tulee. Niin, voinko vielä henkilökohtaisen kommentin tähän loppuun laittaa? Tämä todellakin on viimeinen esiintymiseni tässä valiokunnassa uskoakseni tämänhetkisessä ominaisuudessa, niin minut on aina otettu kohteliasti vastaan tässä valiokunnassa sekä tässä muodollisessa asetelmassa että myöskin epämuodollisemmin ja haluaisin vain kiittää teitä kaikkia. Thank you. We appreciate your work. Kiitoksia kovasti arvostamme teidän äh, työtänne, työpanostanne. Kiitoksia. Very, very dry. Tuo oli hyvin tällaista brittiläistä kuivaa, suuri osa hänen työelämästään on kulunut tämän asian käsittelyssä. Pahoittelemme, että hän jättää tämän tehtävän. Work for all the work. Niin arvostamme kovasti tätä työpanostanne näinä vuosina. Kaikkien jäsenten puolesta kiitän teitä. Me ymmärrämme kyllä, että Rova Intveld saa vastauksensa lounaaseen mennessä. En tiedä, saako hän lounasta tänään ylipäänsä, mutta meidän on paras siirtyä nyt viimeiseen kohtaan. Ministeri Ruvalkava vastaa eh, kysymyksiin. Me olemme merkittävästi myöhässä, mutta totta kai mehän olemme keskustelleet että hyvin polemisesta kysymyksestä. Niinpä pyytäisin ymmärtämystä siihen, että olemme näin myöhässä, mutta toivottavasti voimme sen kompensoida, koska Espanjan oikeusministeri odottaa vielä omaa vuoroansa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, puhun aivan lyhyesti, koska Jonathan Paul ratkaisi yhden osion vastauksista, varsinkin Europol ja sen juridinen valvonta. Meillä on kansainvälinen sopimus, joka muuttaa osittain Europol-lainsäädäntöä ja näin ollen tämän sopimuksen puitteissa Europol toimii ja sillä on juridista, juridinen valvonta hoidossa. Sitten pari seikkaa, jotka halusin sanoa aivan ensiksi on aivan ilmeistä, että on eteenpäin menty. Kaikki puhujat tämän, tänä aamuna ovat tunnustaneet, että tämä sopimus, joka meillä on käsissämme, on aivan erilainen kuin se, joka hylättiin parlamentissa muutama kuukausi sitten. Eli edistystä on nähty. Onko se riittävä vai ei, se on sitten edellinen, erillinen päätös, mutta joka tapauksessa muutoksia ja edistystä on. Ja kaikki toimielimet, me olemme kuunnelleet toisiamme ja Yhdysvallat on kuunnellut meitä EUta. Ja e, eilisen iltapäivään mennessä e, tehtiin vielä muutoksia ja e, ne menivät sitten Koreperiin ja asiasta keskusteltiin neuvostossa ja täällä sitten Alvaro on asiasta vastuussa tässä valiokunnassa, joten kaikkia sataprosenttisesti ei hyväksytty, mutta eilen iltapäivällä hyväksyttiin jopa artikla 2, jossa on juridinen velvollisuus esittää vuoden kuluttua nämä juridiset puitteet, joissa voidaan saada käyntiin eurooppalainen TTP ja myös tämä viiden vuoden kausi voimme uudistaa sopimuksen äh, viiden vuoden jälkeen ja tietenkin äh, me äh, päätämme sen mukaan, onko saatu hyväksyttyä eurooppalainen versio. Ja sitten vielä toinen täsmennys. Neuvosto ei ole mitenkään sitä vastaan, että eurooppalainen TFTP olisi me yritämme eh, saada eh, vielä lopullisen muodon aikaan, eh, varsinkin ajatellen tietojen siirtoa suurissa osioissa. Nyt on tärkeää valvoa, että siellä tiedonsiirrossa on eurooppalainen osapuoli läsnä myös. Ja tämä lopullinen muoto, jossa Euroopassa voidaan todellakin hakea se neula heinäsuovasta, niin kuin äh, Rova Velt sanoi. me saamme aikaan sellaisesta varmuuden ainoastaan eurooppalaisella TFTPllä. llä. me olemme sen kannalla, että pitäisi olla eurooppalainen TFTP, eikä mitenkään olla sitä vastaan, että neuvosto, komissio, parlamentti – voisivat asettaa tietyn määräajan TFTPn perustamiselle. Jos haluamme sopia keskenämme, että se on kolme vuotta, silloin saamme aikaan sen. Näin me voimme tehdä. Ei, neuvosto voi siinä kieltää mitään. Minun mielestäni sen sijaan ei ole kohtuullista, että nämä tämä sopimus tulee ehdoksi Yhdysvaltain kanssa tehtävässä sopimuksessa. Minun mielestäni sitä ei voida selittää Yhdysvalloille, että me sovimme eurooppalaisesta TFTPstä, mutta jos emme onnistu siinä, niin silloin, äh, silloin äh, emme, äh, tai silloin kyseenalaistamme tämän sopimuksen olemassaolon. Emme voi asettaa ehdoiksi kolmen äh, toimielimen keskeistä, keskinäistä sopimusta. Äh, meillä ei ole siis lainkaan epäilystä, sanon sen julkisesti. Neuvosto haluaa eurooppalaisen TFTPn mahdollisimman nopeasti ja siitä syystä me hyväksyimme äh, herra Alvaron ehdotuksen, otimme tähän mandaatin komissiolle niin, että se antaa esityksen vuoden sisällä, mutta se ei voi olla ehtona eh, Swiftille. Jos haluamme aikaan sopimuksen eh, keskenämme, niin sen eh, teemme, mutta emme niin voi asettaa tätä ehdoksi SWIFT-sopimukselle tai tälle sopimukselle, joka tehdään Yhdysvaltain kanssa. Jos emme sitten voi, saa sitä aikaan, niin sitten yhtäkkiä ollaankin kolmessa vuodessa sopimuksen osalta. Ei tällaista haluta, koska se ei ole järkevää. Sanotaan kyllä sopimukselle, mutta ei tälle ehdolle ja e, aivan kuten Jonathan sanoi, niin me, olemme, me puhui, olisimme puhuneet siinä tapauksessa kolmen sop, vuoden sopimuksesta. E, niinpä e, lyhyesti parlamentin ehdotus sopimu, sopii, mutta me emme usko, että on järkeä siinä, että meidän oma toimintakykymme olisi ehtona sopimukselle Yhdysvaltain kanssa – jos haluamme saada aikaan päätöslauselman kolmen toimielimen kesken niin, että saadaan TFTP kolmessa vuodessa, vuodessa, niin näin teemme, mutta se ei voi olla ehtona Yhdysvaltain kanssa tehtävälle sopimukselle. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia ministerille näistä selvityksistä. Me hyvästelemme teidät, mutta me jatkamme välittömästi seuraavan äh, ministerin äh, parissa, oikeusministeri Espanjasta. Dear colleagues. Hyvät kollegat, eh, olkaa hyvä ja istuutukaa. Como anunciamos y sin dilación, Niin, eh, nyt me olemme hyvin paljon myöhässä aikataulustamme. Me toivotamme tervetulleeksi Espanjan oikeusministerin Francisco Camañon. Hän on puheenjohtajavaltio Espanjan edustaja oikeuden alalla. Hän esittää puheenjohtajakauden päätelmät. Ensimmäisen puheenvuoron jälkeen korkeintaan 15 minuuttia jos meillä nyt on aikaa, koska edellinen osio kesti ne paljon pidempään kuin aikaisemmin ajateltiin, niin sen jälkeen nämä voisivat puhua koordinaattorit ja sen jälkeen kaikki valiokunnan jäsenet. Ensimmäiseksi oikeusministeri, olkaa hyvä. Muchas gracias. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri ilo tulla uudestaan tänne valiokuntaan puhumaan ja puhumaan Espanjan puheenjohtajakauden tuloksista oikeuden alalla. Minä olin tammikuussa täällä valiokunnassa puhumassa työohjelmastamme ja pyysin teiltä tukea. Ja nyt aivan aluksi Eh, haluaisin kiittää teitä eh, yhteistyöstä, joka on ollut hyvin hedelmällistä ja se on mahdollistanut sen, että olemme saaneet eh, sellaisia tuloksia, jotka ovat hyvin merkittäviä ja näin olemme päässeet yhteenpäin, äh, kun olemme pyrkineet luomaan eurooppalaista äh, oikeuden aluetta, äh, joka kunnioittaa perusvapauksia ja oikeuksia. Mm, puheenjohtaja, mm, puheenjohtajuuskaudella on nähty muutoksia eh, asioissa, jotka liittyvät unionin kokonaisuutena, varsinkin oikeuteen, turvallisuuteen ja vapauteen liittyvässä alueessa. Eh, tässä merkittävä muutos on ollut se, että Lissabonin sopimus on tullut voimaan ja samaan aikaan otettiin käyttöön uusi viisivuotisohjelma 2010-2014 eh, eh, Tukholman ohjelma. Eh, Puheenjohtaja valtio on kohdannut haasteita, eli siirtymäkauden ajatellen yhteistyötä, rikosoikeudellista yhteistyötä me ehdotimme, että käytä, otamme käyttöön tarvittavat muutokset, jotta saadaan aikaan tarvittava nopeus mahdollisimman varhain. Mutta komissiohan käynnisti toimintansa vasta helmikuussa. Niinpä tehtävä ei ole ollut helppo, koska tässä prosessissa kun käynnistetään, käynnistettiin toimintaa Lissabonin sopimuksen puitteissa, meillä on ollut tiettyjä eh, toimivaltuuskysymyksiä ja eh, toimivaltuuskysymyksiä eh, toimielinten kesken. Te varmasti arvaatte, että tässä, eh, että varapuheenjohtaja eh, jo Reding antoi kaksi aloitetta, eh, jotka liittyivät yhteistyöhön rikosoikeudellisella alalla. Ja niinpä tässä on käytetty nimenomaan niitä sopimuksia, joita meillä on rikosoikeudellisessa yhteistyössä ja niinpä tietyllä tavoin on varannettu sitä, että uudessa sopimuksessa mentäisiin eteenpäin kahdella, kahdessa, kahdella nopeudella. Tämä on kuitenkin hyvin tärkeä asia, varsinkin ajatellen takuita rikosoikeudessa oikeudenkäynnissä ja uhrien suojassa. Nyt me kaikki yhdessä olemme päässeet näiden esteiden yli ja näin me olemme saaneet myös nimenomaan tältä valiokunnalta merkittävää apua ja parlamentin osastoilta, samoin kuin neuvostolta ja haluan kiittää teitä kovasti yhteistyöstä. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minä puhun hiukan merkittävistä edistysaskeleista puheenjohtajakaudella. Nyt kun olemme vasta Tukholman ohjelman alkuvaiheessa, me olemme hyväksyneet tiettyjä johtopäätöksiä ja otamme huomioon toimintaohjelman, joka on komissiossa jo käynnissä – Viittasin jo eh, lyhyesti eh, direktiivin, joka liittyy eh, tulkkaus- ja käännösoikeuksiin rikosoikeuden Kyseessä on lainsäädäntökappale, joka hyväksytään sen jälkeen, tai on hyväksytty sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Näin on saatu aikaan ensimmäisessä käsittelyssä jo sopimus ja siinä kyseessä on ensimmäinen vaihe, kun ähm, pyrimme äh, siihen, että vähitellen äh, kohta kohdalta pyrimme vahvistamaan rikosoikeudellisten rikosoikeudenkäyntien takeita, jotta voimme lisätä keskinäistä luottamusta. Tämä on toinen puoli siinä, että meillä on keskinäinen tunnustus juridisissa kysymyksissä. Näin meidän on täytynyt toimia hyvin päättäväisesti ja noudattaa tiettyä tiekarttaa ja näin on otettu huomioon myös pidätetyn tiedonsaantioikeudet ja tämä, menee, tämä tehtävä sitten eteenpäin seuraavaan kauteen. Ja tässä haluaisin onnitella teitäkin niin siitä, että ollaan päästy näihin tuloksiin. Tämä liittyy nimenomaan tähän valiokuntaan ja esittelijän parantaa Latfordin ja tässä tehtiin töitä juuri sen aloitteen pohjalta, jossa mukana on 13 jäsenvaltiota. Ja tämä on ikään kuin testinä. Ja näin komissio on antanut omat ehdotuksensa. Henkilökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että jos puolet, kun puoletaan Espanjan puoletaan Euroopan äh, kansalaisten perusoikeuksia, niin meidän täytyy katsoa, että missään toimielimessä ei oteta äh, näiden äh, säädösten tulkinnasta mitään yksinoikeuksia. Me kenenkään ei pitäisi tässä yhteydessä olla yksinään toimijana. Niinpä on loogista, että me teemme toimieliminä yhteistyötä ja pyrimme saamaan yhteisymmärrystä aikaan. Ja onneksi näin on tapahtunut. Muistan lyhyesti keskusteluista, jotka liittyvät eri asioihin. Tulkaus epäilyn ja asianajajan välisissä keskusteluissa, osittaiset käännökset kuulusteluista ja mahdollisuus luopua myös oikeudesta tulkkaukseen. Ja tämä on asettanut yhteispäätös puitteet neuvoston ja parlamentin välillä ja me kaikki haluamme taata erittäin korkean tason takeet äh, myös epäillylle. Näin olemme pyrkineet ratkaisemaan myös tekniset ongelmat, jotka tähän asiaan liittyvät. Yksi äh, Espanjan puheenjohtajakauden painopistealueita on ollut eurooppalainen suojelumääräys sanoin jo eh, tammikuussa, että me haluamme kiinnittää huomiota oikeudelliseen yhteistyöhön eh, ajatellen uhreja, ei ainoastaan eh, ajatellen rikollisia, vaan myös ajatellen uhreja, jotka usein unohdetaan oikeusjärjestelmissä. Pyrimme siis tukemaan heidän auttamisessaan me järjestimme seminaarin uhrikysymyksestä tällä kaudella ja näin meillä keskusteltiin asiasta myös Toledon epävirallisessa kokouksessa. Ja näin jäsenvaltioilla on toimivaltuuksia myös rikosoikeudellisessa yhteistyössä ja me olemme antaneet ehdotuksen ajatellen eurooppalaista eh, suojelumääräystä. Ja aivan keskustelujen alussa eh, toimimme hyvin eh, kompromissihenkisesti ja pyrimme saamaan aikaan konsensuksen. Tehtävä oli monimutkainen, mutta hyvin kiehtova. Meillä oli kaksi vastapoolia vastakkain eri toimielimissä. Juridinen keskustelu keskittyi siihen, miten rikosoikeudellinen käsite määritellään Lissabonin sopimuksen puitteissa. Enemmistö jäsenvaltioista sai tukea neuvoston ja parlamentin oikeudelliselta yksiköltä. Se oli hyvin tärkeää jos haluamme määritellä eh, rikosoikeudelliset puitteet ja me haluamme saada aikaan eh, autonomisen tason eh, rikosoikeuskysymyksissä. Ja tässä todellisuudessa on jokaisessa jäsenvaltiossa hyvin erilaisia järjestelmiä. Me puollamme tätä Eh, autonomista materiaalista eurooppalaista ulottuvuutta, joka eh, liittyy eh, rikosoikeudelliseen yhteistyöhön. Ja me, me toivomme, että uhrien oikeudet toteutuvat lähtömaissa ja kohdemaissa. Ja tämä on tärkeää, koska haluamme taata sen, Eh, että juuri eh, kumpa, kummankin maan rikoslaissa tämä eh, käytäntö on määrätty, koska tässä saattaa vaarantua myös uhrin turvallisuus ja oikeus. Niinpä olemme halunneet tulkita sopimusta hyvin tiukasti ainoastaan liittyen oikeudenkäyntiin. Ja tässä lainsäädäntöehdotus liittyy hyvin tarkasti muodollisesti määriteltyihin rikollisiin. Tässä jätetään sivuun sellaiset, jotka nomen juris ovat samassa tilanteessa ajatellen sisältöä ja vastaavia näkökohtia. Joissakin tapauksissa näin käy silloin, kun hyväksytään tiettyjä suojelumenetelmiä esimerkiksi silloin, kun puhutaan perheoikeudesta. Niin kuin sanoin, nyt sopisi, että olisi erittäin hyvä, että me emme hämääntyisi tässä tilanteessa, koska eh, jos me mietimme tätä asiaa eh, eh, tämän, tähän keskusteluun piiloutuu myös hyvin erilaisia näkökohtia. Toisaalta voitaisiin sanoa, että on pyrkimystä rajoittaa nämä toimivaltuusalueet neuvoston ja komission kesken juuri Lissabonin sopimuksen valossa se puede explicar. Tältä kannalta vain voidaan selittää sitä, että komissio todella on pitänyt kiinni tiukasti omasta aloiteoikeusmonopolistaan tulkitessaan hyvin tiukasti ja jättänyt huomiota oikeudellisten yksikkien kannat parlamentista ja neuvostosta. Minä ainakin huomasin selkeästi sen, että jos komissio pitää tällaisesta hyvin muodollisesta tulkinnasta kiinni, ja muodollisesti tässä on vain, no on nämä kaksi kantaa, neuvoston ja parlamentin oikeudellisen kannan oikeudellisen yksikön kanta, ei neuvoston. Mutta jos tästä aloitteesta ja sen poliittisista tavoitteista ollaan yhtä mieltä, niin varmasti ollaan tällä tasolla samaa mieltä suojelumääräyksen tärkeydestä. Komissiokin on tavoitteesta samaa mieltä. Me kaikki uskomme, kuten neuvosto ja parlamentin oikeudelliset yksiköt ovat sanoneet, että oikeusperusta on olemassa tällaisen aloitteen toteuttamiseksi. Mutta tämän lisäksi me olemme sitä mieltä, että on poliittisia syitä, jotka selkeästi tukisivat sitä, että tässä ei nyt ajatella liian rajoittavasti muodollisesti, kun ajatellaan uhrien oikeuksia – joka tapauksessa pitäisi tässä tehdä päätös uhrien puolesta, jos ollaan epävarmoja. Kyse on eurooppalaisesta välineestä, jolla tuetaan kaikkein haavoittuvaisempia, erityisesti naisia. Ja jos tässä on nyt oikeudellista epävarmuutta, niin pitäisi tehdä päätös, joka tukee heikommassa asemassa olevaa, erityisesti usein naisia, kun kyse on sukupuolen kohdistuvasta väkivallasta. Meidän pitää ajatella meidän kansalaisiamme, niitä ihmisiä, joita uhkaillaan, näitä naisia, jotka ovat perheväkivallan uhreja. Näiden uhrien pitäisi tuntea saavansa kunnallista suojelua Euroopan parlamentin ja toimielinten puolelta. Nämä ovat olleet oikeudelliset ja poliittiset syyt siihen, että kesäkuun neuvoston kokouksessa saatiin enemmistön tako, tuki suojelumääräykselle niin, että tämä otettaisiin viitekohdaksi, jonka pohjalta käydään vuoropuhelua yhteispäätösmenettelyssä sen tekstin pohjalta, joka neuvostolta tulee. Halusin viitata tässä yhdistyneen kuningaskunnan erityistä asemaan maaliskuussa. Yhdistynyt kuningaskunta halusi käyttää opt-in-oikeuttaan ja sitten vaalien jälkeen kuitenkin pitää vielä harkintatauon. Kun olen kuunnellut neuvoston oikeudellista yksikköä ja seurannut sen raporttia, halusin ajatella, että 21 pöytäkirjasta tulisi toteuttaa kannattaa noudattaa kohtaa 3.2 yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin osalta, kun puhutaan oikeuden ja vapauden alueesta. Siinä puhutaan siitä, että tällainen osallistuminen, mahdollis, osallistumisen mahdollisuus voi sisältää harkinta-ajan, jonka pitää olla kuitenkin suhteellinen. Emme halua, että tällainen harkinta-aika haittaa varsinaista toteutumista. Neuvoston oikeudellisen yksikön kannan jälkeen brittiystävillämme on nyt seuraavan neuvoston kokoukseen aikaa osallistua enemmistön työhön tai päättää vastustaa, päättää olla osallistumatta tähän toimeen. Jos noudatamme kesäkuun neuvoston, tuon kokouksen tulosta, niin tämän lähestymistavan kautta saamme määrä enemmistön, joka tässä vaaditaan. Olen vakuuttunut. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää, että meillä on yhteispäätösmenettely ja siksi on tärkeää, että parlamentin työ tuo merkittävän panoksensa tähän prosessiin. Näin varmasti voidaan hieno säätää ja parantaa tekstiä. Minun mielestäni Tämä on varmasti seuraavan, eli Belgian puheenjohtajakauden tavoite myös, että ylläpidetään hyviä suhteita tähän valiokuntaan. Esittelijä Romero ja varjoesittelijä Rillo ovat sanoneet haluansa jatkaa yhteistyötä tulevan puheenjohtajakauden puheenjohtajavaltion kanssa. Ja kiittäisin näitä kahta valmistelijaa ja esittelijää. Tämä työ on tärkeää kaikkia eurooppalaisia naisia varten. Neuvoston toimista mainitsin tammikuussa tarpeen ja vahvista, tarpeen vahvistaa perusoikeuksiamme ja noudattaa artiklaa 6.2 EU-sopimuksessa teknisten ongelmien valossa me kuitenkin voineet neuvotella unionin osallistumisesta vuoden 50 ihmisoikeussopimukseen. Ja näin aikanaan noudatetaan Tukholman ohjelman tiekarttaa, joka piti tätä liittymistä tärkeänä kirjallisena kysymyksenä. Haluaisin julkisesti kiittää valiokuntaa avusta tätä tavoitetta saavuteltaessa. 17.3. saimme suositukset ja täysin ymmärsimme ja sanoimme silloin sen, että näin voimme luottaa loistavaan perustaan työlle, joka todella täysin vastasi kaikkia meidän tavoitteitamme hyväksyä tämä kanta Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Minusta tuntuu, että parlamentin poliittinen vaikutus on auttanut tämän päätöksen etenemistä. Toukokuun täysistunnossa hyväksyttiin mietintö ja mielestäni on mielenkiintoista nähdä nämä rinnakkaisuudet, yhteydet. Meillä on samantyyppisiä prioriteetteja. Tämä mielestäni antaa meille hyvän lähtökohdan neuvotteluille niin, että tämä liittymissopimus on menestyksekäs. Työtä on tehty paljon. Työ on ollut hyvälaatuista jatkuvasti ja näin on luotu perusta sille, että löydetään tyydyttävä sopimus sisäisten sopeutusten kautta. Tämä liittyy pari teknistä hankalaa kysymystä. Liittyykö sosiopassi, eli suhde EUn ja jäsenvaltioiden välillä? Tämä tarkoittaa sitä, että Luxemburgin tuomioistuimelle voidaan kertoa unionin kantoja siitä, mitä Strasbourgin tuomioistuin on päättämässä. Lisäksi toimi, saatettiin huomioon yhteistyömääritelmä, joka määrää seitsemän jäsenvaltion toiminnan, jotka ovat siis neuvottelupöydässä komission vastapuolena. Komissio on nimetty EU-neuvottelijaksi ja näissä oloissa komission pitää informoida täysin ja kattavasti, kuten sopimuksissa sanotaan, Euroopan parlamenttia kaikissa menettelyn vaiheissa ja myöskin kuulla valiokuntaa. Ja tämä on perusoikeustyöryhmän työtä. Tämän mandatin hyväksyminen on hyvä uutinen kaikille. Tämä vahvistaa perusoikeuksien suojelua. Joo. Niin neuvosto on kiinnittänyt huomiota myös kysymykseen, joka liittyy ihmiskaupan torjumiseen ja uhrien suojeluun. Tämä ehdotus pyrki vahvistamaan eh, sitä, että eh, tällaisia vakavia rikoksia eh, tehdään. Haluamme siis vahvistaa sen ehkäisyä, että ryhdytään näihin rikoksiin. Ja meillä on tässä puitepäätös vuodelta 2002. Tämän tekstin pohjalta voimme aloittaa yhteispäätös vuoropuhelun parlamentin ja neuvoston kesken ja loppupäätöksenä meillä olisi eh, hyväksyä hyvin tärkeä väline tällä alalla. Komission, komissio esitteli myös toisen ehdotuksen, jossa eh, pyritään torjumaan alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä ja pornografiaa, lapsipornoa ja eh, tämä eh, työ jatkuu vielä Belgian kaudella. Nämä ovat hyvin tärkeitä edistysaskeleita eh, tämän tyyppisessä rikollisuudessa, joka on erittäin, erittäin ikävää. Ja vaikka nyt tämän valiokunnan suoranaisessa vastuualueessa tämä asia ei olekaan, niin mainitsen asian, koska se on tärkeä kansalaisille. On hyväksytty ensimmäistä kertaa tiivistetty menettely 14 jäsenvaltion kesken ja tämä asia koskee avioeroa ja asumuseroon sovellattavaa lakia. Tämä on hyvin tärkeä edistysaskel. Vastasimme kysymykseen, joka vasta vaati ehdottomasti eurooppalaista ratkaisua, koska rajat ylittävien liittojen määrä on lisääntynyt unionissa ja halusimme sanoa kansalaisille, että olemme pystyneet nyt sanomaan, mikä on se lainsäädäntö, jota pitää noudattaa näissä konfliktikysymyksissä. Ja sitten lainsäädäntöalalla oikeus- ja sisäasiain neuvosto hyväksyi sopimusmallin ajatellen yhteisiä tutkintaryhmiä, joka tarjoaa parhaat menettelytavat. Puheenjohtajavaltio oli tämän takana ja tarkoituksena oli antaa Eurojustille enemmän tehokkaita työskentelymalleja varsinkin silloin, kun torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Tammikuussa puhuin jo siitä, että puheenjohtajavaltio haluaa saada aikaan ensimmäiset katselmukset ajatellen artiklaa 96 Lissabonin sopimuksessa ja tämä liittyy verotuskysymyksiin. Huhtikuussa pyrimme jo saamaan tätä työtä eteenpäin niin, että voimme miettiä, ja saimme pohja-ajatuksille, jota käsittelemme jatkossakin. Ja Tukholman ohjelman myötä ehdotetaan tietty, eh, tietty lähestymistapa 2013, eh, mutta en lähde tähän yksityiskohtaisesti. Eh, sanoisin, että tämä on varsinkin rahoitusetuja ajatellen erittäin tärkeää, että saadaan aikaan eurooppalainen syyttäjävirasto, niin tämä on siinäkin mielessä hyvin mielenkiintoista. Ja nyt päätimme jo huhtikuussa, että meidän pitää tarkastella kaikkia mahdollisuuksia, joita meillä on Eurojustin puitteissa. Ja nyt voidaan ottaa esiin myös johtopäätökset, jotka hyväksymme jo kesäkuussa ajatellen eurooppalaista pidätysmääräystä ja sitä, miten viime, vuotiset, viime vuonna hyväksyt suositukset on, ähm, ovat ähm, täytäntöönpannut äh, jäsenvaltioissa. Tässä siis äh, näitä näkökohtia. Äh, on tärkeää, että meillä on myös käytännön kokemusta tästä välineestä, jotta pystymme sen käyttää parantamaan. Huhtikuussa hyväksyimme myös johtopäätöksiä, jotka liittyivät talouskriisin ennaltaehkäisyyn. Tämä on olennainen aihe, koska oikeuden alueellakin voidaan tehdä paljon, jotta parannetaan talouden kilpailukykyä jäsenvaltioissa. Ja näissäkin käytetään eurooppalaista näkökulmaa. Käsittelimme myös niin, niin oikeuden eh, päätökset, eh, niiden eh, saatavuutta jäsenvaltioiden kesken ja niiden arviointia on pyritty parantamaan ja oikeudelliset takeet rahan siirroille ovat olleet myös käsittelyssä olemme menneet eteenpäin jo sähköisessä oikeudessa ja näin ei tässä vielä tuloksia saada välttämättä Espanjan puheenjohtajakaudella, mutta todellakin siitä varmasti saadaan jotakin aikaiseksi Belgian puheenjohtajakaudella. Tässä siis aivan lyhyesti nämä näkökohdat, jotka liittyvät ulkoisin toimiin, joita me olemme saaneet aikaan näiden kuuden kuukauden aikana oikeuden alalla. Meillä on ollut strategisina kumppaneina Yhdysvallat ja Venäjä ja eh, meillä on ollut keskinäisiä kahdenvälisiä eh, kokouksia näiden maiden kanssa ja olemme käsitelleet sellaisia kysymyksiä, joista yksi jo mainittiin varmasti eh, täällä, kun sisäministeri oli eh, puhumassa näistä asioista, herra Ruvalkan. Me olemme pyrkineet eh, käynnistämään yhteistyötä eh, rikosoikeudellisissa asioissa Venäjän ja Ukrainan kanssa ja niiden maiden kanssa, jotka sijaitsevat Keski-Aasiassa. Nämä ovat sellaisia huolia, jotka koskevat koko EUta. Eh, aivan eh, Lopuksi haluaisin vielä mainita sellaisen näkökohdan, joka eh, on saanut meidät tyytyväiseksi. Viittaan tässä näihin seminaareihin, joita on järjestetty Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Ja ne liittyvät moniin näkökohtiin, jotka ovat hyvin olennaisia, eh, kun halutaan saada aikaan eh, oikeuteen, turvallisuuteen, ja vapauteen liittyvä alue. En mainitse niitä erikseen, koska varmasti tiedätte ne jo ennestään. Me ö, olemme Meillä on selvä eurooppalainen tavoite. Meillä on asiassa kunnianhimoa, mutta myös järkeä. Aivan äskettäin juhlimme sitä, että 25 vuotta sitten EU-hun tulivat mukaan Euro- Espanja ja Eh, Portugali. Me olemme saaneet paljon aikaan tänä aikana ja siinä suhteessa me olemme saaneet aikaan myös solidaarisemman ja vahvemman EUn. Haluamme eh, kiittää kaikkia teitä ja varmasti voin sanoa, että olemme eh, tyytyväisiä nämä tulokset, joita olemme saaneet aikaan, ne niissä aina painotetaan eurooppalaisten oikeuksia ja vapauksia. Niinpä haluamme kiittää myös belgialaisia. He pääsevät eteenpäin nyt näissä asioissa ja e, nyt löydetään varmasti uusia yhteistyöalueita myös. Kiitoksia teille kaikille. Kiitoksia ministerille. Me aloitamme keskustelukierroksen ensin kansanpuolueen puolesta edustaja Busutil. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin ministerille tästä alustuksesta. Siis kiitokset ministerille alustuksesta ja myöskin kiitokset siitä työstä, jota olette tehneet viimeisen kuuden kuukauden aikana puheenjohtajakautenne aikana. No niin, toimiiko? Löytyykö kanava? Hyvä. Niin, siis aloitin tässä kiittämällä teitä tekemästänne työstä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Rajaan puheenvuoroni yhteen kommenttiin asian, jonka haluan ottaa esille, ja tämä liittyy tähän direktiiviin äh, tulkkauksesta ja käännöksestä oikeustapauksissa. Minä en aseta direktiivin sisältöä kyseenalaiseksi. Päinvastoin haluan onnitella teitä siitä työstä, jota olette tehnyt äh, näiden kahden aloitteen kohdalla, mutta haluaisin ottaa esille äh, menettelytapaan liittyvän kysymyksen. Molemmissa tapauksissa esimerkiksi mitä tulkkaukseen ja kääntämiseen tulee, niin tämähän käynnisti jo edellinen puheenjohtajamaa, että jatkoitte sitä, ja sitten EP on kohdalla tämän asian käynnisti Espanja puheenjohtajamaana, mutta molemmissa tapauksissa on kysymys siitä, että nämä aloitteet tulivat jäsenvaltioilta – Minulla ei ole mitään vaikeuksia sen suhteen, että jäsenvaltiot tekevät aloitteita, koska tämä on jäsenvaltioille perussopimuksessa annettu oikeus, mutta vaikeuksia minulla on sen tavan kanssa, joka tämä on tehty. Minun ymmärtämykseni on se, että jäsenvaltioiden tulisi käyttää ja ne voivat käyttää aloiteoikeutta lainsäädännön aikaansaamiseksi tapauksissa, joissa on selvää, että komissio ei toimi koska komissiohan on se, joka yleensä aloitteita tekee. Mutta perussopimuksissa sanotaan, että myös jäsenvaltioilla tulisi olla tällainen aloiteoikeus. Ja minun ymmärtämykseni on se, että tätä tulisi käyttää sellaisissa tapauksissa, joissa komissio ei selkä, selvästikään aio toimia. Ja näissä molemmissa tapauksissa oli harvinaisen selvää, että komissio aikoi toimia. Tämä on johtanut meidät tähän hankalaan ja hieman nolonkin tilanteeseen, jossa me toimielimenä Euroopan parlamentissa me olemme saaneet nyt ehdotuksen neuvostolta ja toinen ehdotus samasta aiheesta sitten komissiolta. Mitä tulee EPO, eli patenttivirastoon, tämä kulminoitui ja me Espanjan edustaja sitten sanoi meille, että tukekaa tätä ehdotusta, joka sisällöllisesti on selkeä. Siis tässä on kysymys suojeluoikeuden suojelumääräyksestä, mutta uhattiin sitten sillä, että viedään asia oikeuteen, mutta ei millään muotoa veisi eteenpäin näitä toimielinten välisiä suhteita. Ja te omassa esitelmässänne puhuitte tästä toimielinten välisestä suhteesta, joka tietyssä mielessä on nyt hieman saanut happaman maun. Eli minun kysymykseni teille olisi eh, seuraava. Miten, millaisena te näette tämän jäsenvaltioiden oikeuden? Miten sitä tulisi käyttää? Ja mikä mielipiteenne on siitä, kun sitä käytetään sellaisella tavalla, että syntyy tällaisia toimijoiden välisiä konflikteja? López. Kiitos. Romero López. Gracias, señor presidente. Eh, yo también quería... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää oikeusministeriä ja Espanjan puheenjohtaja valtion ponnisteluita oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueen eteen. Työ, jota on tehty puheenjohtajakaudella, on ollut erityisen tärkeää. Sanoisin, että näin luodaan pohja sille, miltä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue näyttää tulevaisuudessa. Me olemme käsitelleet hyvinkin hankalia kysymyksiä, joita ei täällä parlamentissa ole aiemmin käsitelty. Nyt olemme päässeet sellaiseen vaiheeseen, että käytetään yhteispäätösmenettelyitä näiden hankalien kysymysten käsittelyyn. Tämä on hyvin tärkeää. Koska parlamentti käsittelee tässä hyvinkin arkaluontoisia aiheita. Viittaisin edustaja Busutinin puheenvuoron jostain näistä aiheista, joista täällä on keskusteltu täällä valiokunnassa. Jälleen kerran meillä on uusi rooli esimerkiksi suojelumääräyksen yhteydessä. Kun tämä aloitettiin, tehtiin. Ja kun tehtiin esimerkiksi ehdotuksia myöskin tulkkaukseen ja kääntämiseen liittyen, niin komissio eli vielä tällaista siirtymävaihetta entisestä komissiosta tähän nykykomissioon. jäsenvaltiot olivat sopeutumassa uusiin oikeudellisiin puitteisiin, mutta tämän siirtymäkauden aikana myös jäsenvaltiot edelleen pystyivät esittämään ehdotuksia oikeudellisesta yhteistyöstä rikosasioiden alalla. Varmasti on hyvä että saadaan enemmän työtehtäviä, enemmän toimivaltaa, mutta on katsottava, millä aloilla sitä nyt toteutetaan. Myöhemmin tietenkin syntyy myöskin keskustelu, kun tehtiin aloitteita. Anteeksi, eh, vain minä pyytäisin, että eh, tulkit antavat meille muutaman lisäminuutin aikaa, jotta voimme käydä läpi kaikki nämä kysymykset ja sitten vielä ministeri voisi vastata. Eh, niin on aivan selvää, että komissio ei voi sanoa, että se valvoo tässä asiassa sopimuksia. Ei tämä ole ainutkertaista, että me olemme tällaisissa uusissa tilanteissa eh, eilisessä keskustelussa eh, Van Rompuyn kanssa. Siinä me puhuttiin eh, yhteisömenetelmästä. Nämähän ovat tällaisia uusia tilanteita. Niinpä minä kysyisin oikeusministeriltä, Espanjan puheenjohtajavaltiolta eh, väkivaltakysymyksestä. Eh, se ei ole edes eurooppalaisessa eh, ympäristössä käsiteltävä asia, tämä väkivaltakysymys. Me voimme mennä eteenpäin tässä, jos puheenjohtaja Troika on tietoinen tästä asiasta ja jatkaa sen käsittelyä ja parlamentissa me edelleen painotamme sitä, miten tärkeää tässä asiassa on mentävä, mennä eteenpäin. Ja tässä tiedon keruu, tiedon keruukysymys juuri oikeuttaa sen, että me käynnistämme suojelumääräyskysymyksen, koska suuri ongelma on se, että Eurooppa ei tiedä, minkälaista rikollisuutta tapahtuu tässä suhteessa Euroopan maaperällä. Niinpä aivan lopuksi haluaisin puhua Rova Ladfordin nimissä. Hän ei päässyt paikalle. Edellinen keskustelu kävi liian pitkäksi. Minun nimissäni ja hänen nimissään haluaisin vielä eh, kiittää puheenjohtajavaltio, puheenjohtajavaltiota niistä aloitteista, joihin se on ryhtynyt, jotta päästään eteenpäin oikeudellisissa kysymyksissä. Kiitoksia. Tosiaan pyytäisin, että pitäydytään näissä puheajoissa. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Carmen, por de Kiitoksia eh, puheenjohtaja, kiitoksia, että eh, se, eh, näitä kysymyksiä. Minä itse olen varjoesittelijänä ja tässä komissioneuvosto parlamentti ovat yhteistyössä, mutta olen tyytyväinen siinä, siinä asiassa, että puhutaan uhreista, koska useimmiten unohdetaan nimenomaan uhrit me olemme puhuneet komission neuvoston kanssa, monien kollegoiden kesken olemme puhuneet ja me, me suhtaudumme eh, kriittisesti tähän suojelumääräykseen ja minä odotin siltä kovasti, että se olisi kunnianhimoinen eikä siinä sanottaisi vain, että eh, siinä suojellaan naisia, mutta sen pitää eh, suojella kaikkia uhreja, rikosten uhreja ja lopuksi puhutaan ainoastaan pahoinpitelystä, mutta sanoisin ministeri, sanoin jo ministeri Rupalkapalle, että tässä pitäisi ottaa tietenkin huomioon terrorismin uhrit ja vastaavat. Niinpä minun mielestäni, mitä tässä nyt on tehty huonosti, kun eh, tämä eh, määräys on niin kriittisessä tilanteessa. Ehkä meidän pitäisi rajoittaa se ainoastaan rikosympäristöön eh, ja sitten 2011 komissio antaa laajemman ehdotuksen tai sitten eh, Belgian puheenjohtajakaudella eh, taistellaan eh, sen puolesta, mitä haluamme, mitä haluamme eli hyvin kunnianhimoisen suojelumääräyksen. Mutta ei ole nyt helppoa ratkaista tätä, koska sen soveltamisala on melko sekava ja sitten siitä tulee ongelmia siinä vaiheessa, kun sitä sovelletaan. Minä haluaisin kysyä siitä, miten saisimme aikaan vielä konsensusta ja miten voisimme toimia niin, että toimimme rikoksen uhrin puolesta. Jos rajoitamme tämän ainoastaan rikosoikeudellisiin kysymyksiin, niin joudumme tilanteeseen, että sitä ei automaattisesti sovelleta kaikissa maissa, mutta jos teemme sen niin kuin äh, teemme nyt, se jää laatikkoon, enkä minäkään halua siihen nimeäni. Minä haluaisin, että onnistumme tässä, niin kuin Busuttil sanoi, haluaisin, että neuvosto ja parlamentti sopivat tässä asiassa. Ja jos todellakin voimme tehdä jotakin, miten voimme, voimme saada tätä tilannetta vielä paremmalle tolalle. Hyvin nopeasti seuraava puhuja, seuraava Totalmente telegrafico. Mm, ya dijo usted aquí en enero. Hyvin nopeasti. Te sanoitte, että siis olette oikeassa, mitä tulee näihin nopeuskysymyksiin, mutta meillä on myöskin vastuita, joita meidän parlamenttina täytyy kantaa. Ja oikeusasioiden valiokuntana meillä on näitä vastuita ja me edelleen puhumme esimerkiksi, miten nämä kaikki kysymykset ratkaistaan. Ja parlamentin jäseninä meillä on vastuuta, joka on kannettava. Eli jos neuvosto noudattaa omaa vauhtia, niin meidän täytyy tulla perässä. Kiitoksia ja nyt ministerin vastaukset. Kiitoksia. Aivan aluksi herra Busutilin huomio. Miten meillä on tämä kaksinainen esitys äh, rikos äh, oikeudellisessa yhteistyössä? Ensinnäkin äh, aivan alussa, puheenjohtajakauden alussa nämä aloitteet eivät kohdanneet mitään ongelmia komissiossa. Veimme eh, niitä eteenpäin, puhuimme komission kanssa, eikä ollut mitään oikeusperustaongelmia eikä mitään muitakaan. Eh, ja tässä meillä oli kaksi eh, kysymystä. Oikeudelliset takeet Lissabonin sopimus tuli siinä vaiheessa voimaan ja nimenomaan ajatellen näitä oikeudellisia takeita yksi käsittely ja nyt yritettiin saada voimaan ainoastaan se, mitä oli jo sovittu. Ja nimenomaan parlamentti on ollut tässä parantamassa tätä ehdotusta. Komissio komissio halusi jossakin vaiheessa jäädyttää tätä, tämän tekstin ja halusimme kuitenkin saada siihen jatkuvuutta ja laittaa siihen myös Lissabonin sopimuksen oma logiikka Ja parlamentti sitten tarkistusten kautta pyrki parantamaan sitä tekstiä ja näin me toimimme ja nyt kun komissio vaihtui, niin äh, kyse oli nimenomaan rikosoikeuden tulkinnasta, rikosoikeuden alueen tulkinnasta. Ja tässä Mielestäni ollaan äh, muissa yhteyksissä toimittu erittäin hyvin. Ainoastaan äh, kun puhutaan rikosoikeudellisesta yhteistyöstä, tämä ongelma tuli, koska jäsenoikeu, jäsenvaltioissa on nimenomaan tämä rikosoikeudellinen yhteistyö. Ja, ja sitten jos tulkinta on laajempi, niin siitä tulee aina ongelmallisempi. Mutta eh, kysymys herääkin. Mitä sanoivat oikeudelliset yksiköt? Onko olemassa oikeusperustaongelma vai ei? Edes eh, oikeudellinen yksikkö neuvostossa. Minä olen neuvoston puheenjohtaja ja minun pitää sitä arvostaa parlamentin tai neuvoston oikeudelliset yksiköt eivät nähneet minkäänlaista ongelmaa oikeusperustassa. Ja komissiolle tämä on ainoa ongelma, mutta aika outoa. Minä en ole nähnyt mitään muodollista kirjoitettua oikeudellisesta yksiköstä komissiosta ja niinpä en ole halunnut käydä tässä keskusteluun. Olen todennut vain todellisuuden tosiseikat. Niinpä komissio on vaihtunut ja sen jälkeen minusta on aivan oikein, että on erilainen tulkinta näistä rikosoikeuskysymyksistä verrattuna aikaisempaan, mutta tässä suhteessa parlamentti ja neuvosto saattavat olla eri linjoilla tässä yhteispäätösmenettelyllä pyritään parantamaan näitä aloitteita, saada niitä paremmiksi, eikä komission pitäisi jäädyttää tilannetta, kun tässä valiokunnassa kuitenkin pystytään parantamaan, viemään asioita paremmalle tolalle. Tämä on siis tilanne. Minun mielestäni eh, tämä on aivan eh, luonteva eh, tilanne silloin, kun käynnistetään uusi toimielin kuvio ja uusi sopimus. Ja aivan lyhyesti, jos teille nyt sopii, vastaan ja ensin pyydän virhettä anteeksi. Tehän olette varjoesittelijä, pahoittelen, en huomannut Tämä logiikka, jonka valossa olemme työskennelleet, eh, Yhtäkkiä nämä näkökohdat, joita ei ollut aikaisemmin edellisissä komissiossa, ne ovat nyt läsnä ja oikeudellinen yksikkö parlamentissa eikä neuvostossa ei pystynyt tähän vastaamaan, niin minkä tähden meillä on sitten mahdollisuus tulkkaukseen uhrille, jos mm, kyse onkin siitä, että haluamme nimenomaan suojella eurooppalaisia naisia. Neuvosto antaa tässä vaiheessa aloitteen ja jäsenvaltioilla on mahdollisuus arvioida mahdollis- mahdollisuuksiaan ottaa käyttöön tätä säädöstä. Lähestulkoon kaikki jäsenvaltiot Euroopassa ovat olleet sitä mieltä, että tämä oli sopiva hetki poliittisesti, että otetaan käyttöön eurooppalainen suojelumääräys ja poliittisesti on oikein suojella naisia. Ja minulta pyydettiin näitä tietoja. Espanjassa on yli, yli 8000 äh, romaninaista, joita äh, suojellaan tätä kautta. Yli 8000 äh, brittiä ja tämä todellisuus ei ole pelkästään espanjalainen todellisuus, vaan eurooppalainen todellisuus. Me voimme lukea näitä lukuja jo papereista. Ja jos me todellakin uskomme vapaaseen liikkuvuuteen, Euroopassa, niin meidän täytyy tehdä jotakin uhrien, uhattujen uhrien hyväksi. Ei ainoastaan näissä väkivaltakysymyksissä, vaan muissakin kysymyksissä. Tämä siis se, se logiikka, jota olemme noudattaneet. Tässä lyhyesti meidän lähestymistapamme. Mitä sitten tahtoon tulee ja Belgian puheenjohtajakauden tahtoon, niin – ensi päivästä lähtien oltiin hyvin sitoutuneita tähän aloitteeseen, joten me olemme aivan vakuuttuneita siitä, että Belgia puheenjohtajakaudellaan jatkaa tätä työtä. Mielestäni parlamentin työstä tulee oikein hyvää, yhtä hyvää varmasti kuin oikeudenkäyntien takuiden osalta, mutta Tärkeää on ajatella sitä, että saadaan tuloksia, joista on hyötyä kansalaisille. Olen varmasti unohtanut jonkun yksityiskohdan tässä, mutta yritän sopeuttaa siihen, että teillä on aikaa vähän. Kiitoksia kovasti ministerille, kiitoksia osallistujille. Meillä on ollut hyvin tiivis aamupäivä ja haluan kiittää myös tulkkeja, kun he antoivat meille ylimääräiset 15 minuuttia. Kiitoksia kovasti.